Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme kokouksen vaihdan äidinkielelläni. Eli tervetuloa tänne kansanpuolueen kokoussaliin. Tänään meillä on mielenkiintoinen esityslista. Siinä on kolme osaa. Ensinnäkin komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kuuleminen. Tervetuloa. Ja sen jälkeen meillä on sitten vähän lyhyempi kuuleminen, jossa mukavaan, mukavaa mukanaan Portugalin veroasioista vastaava valtiosihteeri ja sitten on koordinaattorin kokous. Eli toivot, kiitän komission puheenjohtajaa siitä, että hän hyväksyi kutsumme niin nopeasti ja oli valmis tulemaan keskustelemaan tutkintavaliokunnan jäsenten kanssa. Me olemme jo kaksi kertaa keskustelleet komission jäsenen Moskovicin kanssa ja kerran komission jäsenen Jurovan kanssa tämänhetkisestä lainsäädännöstä. Ja lisäksi tämä tutkintavaliokunta on tehnyt neljä tiedonkeruumatkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Maltassa, Luxemburgissa ja Yhdysvalloissa. Ja meillä on vielä Portugalin, Kyprokselle ja Sveitsiin suunniteltu matkoja. No, meillä on erilaisia vaihtoehtoja tulevan yhteistyön suhteen. Se ei aina ole ihan ollut tyydyttävää, joten haluaisin nyt sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin asiakirjojen saatavuus. Eli neuvosto on estänyt tämän erityisesti, kun ajatellaan tätä käytännössääntötyöryhmää. Saimme kuulla, että se on hallitusten välinen väline, ja siksi Euroopan parlamentti ei saa niitä asiakirjoja nähtäväkseen. Ja toiseksi en ole kovin tyytyväinen siihen, miten yhteistyöhalukas puheenjohtajavaltio Malta on ollut. Viime viikollahan tästä asiasta puhuttiin. Ja kolmanneksi sitten yleisesti on kielletty antamasta meille tietoja Tämä liittyy esimerkiksi pankkireihin, juristeihin ja aikaisemmin politiikassa mukana olleisiin henkilöihin. No, teidän tilanteenne on erilainen, eli haluaisin nyt kiittää teitä. Olemme toimittaneet teille kymmenen kohtaa, jotka liittyvät tämänhetkisen lainsäädäntöön. Ja meillä on ollut aikaisemminkin tietty neuvottelustrategia Luxemburgin suhteen – Luxemburissahan on, sehän on kaikkein suurin pankkialue Euroopassa ja toiseksi suurin maailmanlaajuisesti. Ja täällä on Reinhard Falz. Tehän toimitte Luxemburissa aikaisemmin ja olen aina ihailut sitä, kuinka nopeasti olette kehittäneet näitä järjestelmiä Luxemburissa. Tänään tarkoituksena, siis ei ole, koska tänäänhän on muitakin kokouksia, eli tänään nyt ei ole tarkoituksena syytellä ketään. Ja tutkimus, joka tänään on julkistettu, katsoin sitä vähän aamuna, niin siinä ei ole oikeastaan mitään uutta. Olen ollut 23 vuotta jo tässä valiokunnassa ja kesti 15 vuotta ennen kuin tämä korkodirektiivi saatiin aikaiseksi. Eikä kyse ollut vain Luxemburgista, vaan myös Belgiasta, Alankomaista, Itävallasta, Kanalin saarista, jotka siis ovat osa yhdistettyä kuninkuntaa ja erityisesti Luxemburgi. Eli haluan tämän nyt todeta selkeästi, jotta ei synny mitään väärää mielikuvaa. Kyse nyt ei ole siitä, että syyttelisimme tänään ketään, vaan tutkintavaliokunta haluaa nyt selvittää asioita, jotka liittyvät tarvittaviin lainmuutoksiin ja ehkä myöskin perussopimusten muutoksiin. Eli komission puheenjohtaja, teillä on tässä nyt 10 minuuttia alustusaikaa ja sen jälkeen sitten yhteisesittelijät saavat kumpikin viiden minuutin puheenvuoron. Eli sekä kysymys ja vastaus yhteensä saavat kestää viisi minuuttia. No nyt sitten pyytäisin, että valokuvaajat siirtyvät pois siitä edestä, jotta parlamentin jäsenet näkevät, kun komission puheenjohtaja puhuu. Olkaa hyvä. No niin. Eli vielä kerran suurkiitokset Jean-Claude, sinulla on puheenvuoro. Arvo herra puheenjohtaja. En voi ikävä kyllä käyttää äidinkieltäni, koska sitä täällä kukaan ei ymmärtäisi. Mikä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että olisin valmis puhumaan englantia. Parlamentin jäsen, olen täällä valiokuntakokouksessa, koska me jaamme saman tav- tavoitteen ja pyrkimyksen iso kysymys, joka on todella tärkeä, nimittäin verotuksen oikeudenmukaisuus, joka sinällään on äärimmäisen tärkeä, ja se on tärkeämpi asia kuin koskaan. Panama vuodot ovat osoittaneet, että tämäkin verojärjestelmä ei toimi asianmukaisella tavalla, ja tietyt yritykset käyttävät veronkiertorakennelmia Euroopassa ja laajemmin kansainvälisissä yhteyksissä kansallisten luottamus on tästä järkkynyt ja he ovat ihan oikeassa, kun tuomitsevat tämän ja ovat suuttuneita yritysverojärjestelyistä. Tämä on edelleenkin osittain opakki ja eikä riittämätön, riittävällä tasolla. Tämä järjestelmä hyödyttää moni monikansallisia yrityksiä, jotka väärinkäyttävät verotuksellisia eroja ja estävät koordinaation toteutumista EU:ssa ja EUn ulkomaalaiset maat pyrkivät vähentämään omia vero, verojaan. Teidän omien arvioiden mukaan verovilppi on noin 70 miljardia euroa vuodessa, 60 miljardia vähemmän kuin investoinnit tai ter- terveydenhuolto ja niin edelleen. PK-yritykset ovat ensimmäisiä uhreja tällaista verooptimoimista, joka on haitallista. Verotaakka on 30 prosenttia korkeampi kuin monikansalliselle yritykselle, joten tämä tilanne on tullut aivan kestämättömäksi. Kansallisia sääntöjä on paljon, mutta ne hyödyttävät joitakin, mutta sitten monet kuitenkin rikkovat yhtäläisen kilpailun sääntöjä sisämarkkinoilla. Tämän takia me jaamme, jaamme saman taistelun. Haluamme lopettaa tällaisen epälojalan, aggressiivisen verotoiminnan ja tehdä verotuksesta avoimempaa, oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa. Tämä yhteinen tavoite perustuu yhteiseen tahtoon. Halutaan toimia nopeasti. Jo vaalikampanjan aikana 2014 Euroopan vaalien yhteydessä minä sitoudun jatkamaan tällä tiellä epäröimättä myös Euroopan parlamentti ilmaisi saman toiveen ja tahdon. Ja tietenkin komissiolle tämä on tärkeää ihan alusta lähtien. Te varmasti muistatte puheenvuoroni 15. heinäkuuta 2014 täällä, niin kuin silloin sanoin kun esittäydyin parlamentissa 12. marraskuuta 2014 ja niin kuin olen toistanut taksevalikunnassa 2015. Ei pidä epäröidä sitä, että komissio todellakin haluaa toimia veronkiertoa vastaan. Haluan kiittää tässä yhteydessä Pierre Moskovitsia ja Margaret Vestageria erittäin hyvästä toimista verokysymyksessä kahden vuoden aikana olemme hyväksyneet kunnianhimoisia uudistuksia, että voidaan soveltaa yksinkertaista periaatetta, joka on järkevä, nimittäin yritysten täytyy maksaa veronsa siellä, missä voitot syntyvät. Tämän sitoumuksen tein ja haluan pitää sitä kiinni. Tämä periaate, joka liittyy tutkimuksiin, joita komissio on avannut verokysymyksissä, eri kysymyksissä koskien syytöksen muun muassa Alankomaissa ja Belgiassa ja samoin olemme tehneet päätöksen Apple-yrityksestä aiotaan periä takaisin 13 miljardia maksamattomia veroja näitä saman periaatteen pohjalta muita tutkimuksia on myös meneillään esimerkiksi Amazonista tai äh, NG Suezin tapauksessa. Ja varmistaa, että tässä pyritään näitä periaatteita tullaan noudattamaan jatkossa vielä enemmän ja niin jäsenvaltiot saavat tarpeeksi tietoa, jotta voit taata tasaisen verotuksen, oikeudenmukaisen verotuksen ja saimme aikaan todellisen vallankumouksen, nimittäin veroavoimuuden voiton. Me jatkamme työtä ripeästi ja te- tiivisti, mutta vastustustakin löytyy. Me olemme pystyneet vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että ne luovat tietystä eh, jarruista, että saavutamme yhteisen tavoitteen tasapuolen verotus, joka on myös tehokasta, koska kuka olisi luullut kaksi vuotta sitten vielä, että seitsemässä kuukaudessa pystymme saamaan aikaan sopimuksen automaattisesta tiedonvaihdosta koskien veropäätöksiä. Tämä päätös tuli voimaan tämän vuoden tammikuussa ja ensimmäiset tiedonvaihdot tapahtuvat jo tänä kesänä. Tämä sopimus saatiin aikaan 2015 lokakuussa Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana. Viime vuonna edistyimme pitkin suurin askelin on tehty kahdeksan sopimuksen pankkisalaisuudesta ja veroavoimuuskysymyksistä, joita on allekirjoitettu jäsenvaltioiden kesken ja Sveitsin, Liechtensteinin, Andorran ja San Marinon tasavallan kanssa me toivomme että OECD, BEPS-hanke ja hanke etenee. Me olemme ehdottaneet keinoa estää yritysten yleisemmin käyttämiä strategioita välttää veroja, jolloin mennyt vieläkin pidemmälle kuin OECD on ehdottanut meidän sääntömme tästä eteenpäin sitovia. Me olemme menneet pitkälle ja nopeasti, mitä tulee verotustietoihin koskien monikansallisia yrityksiä. Näistä yrityksen pitää maakohtaisesti jatkossa kertoa veroviranomaisille. Edelleen olemme ehdottaneet, että julkistetaan näitä tietoja, koska jokainen kansalainen, jos hän haluaa, hänen pitää voida nähdä, voit, minkälaisia voittoja ja veroja yritykset ovat saaneet ja maksaneet. Tämä on selkeä edistysaskel ajatellen vero, verotuksesta avoimuutta. Me haluamme mennä vieläkin pidemmälle, koska tämä on vasta alkua todellinen, todellinen globaali ratkaisu voittojen siirtokysymyksessä on yhteinen yhdistetty yritysveropohja. Tätä kautta me pystymme poistamaan eroavaisuuksia kansallisten järjestelmien välillä noudattaen jokaisen kansakunnan oikeutta suverenisti päättää omasta vero, yritysveroprosentistaan tai asteistaan. Tämän takia olemme tähän sitoutuneet ja olemme kuulleet parlamenttia, yrityksiä, jäsenvaltioita ja olemme al- muuttaneet 2011 ehdotusta ja yksinkertaistaneet järjestelmää ja vähentäneet kuluja, joita tulee yrityksille, kun ne muuttavat mukautuvat tähän uuteen järjestelmään uusi CCCTV-versiosta neuvotellaan ja ensimmäisessä osuudessa keskitytään pelkästään yhteiseen veropohjaan ja sitten kun tästä on päätetty toisessa vaiheessa keskitytään siihen, miten täytäntöön pannaan tämä yhdistämispuoli, tämä lähestymis. Näin voidaan nopeasti hyötyä tästä yrityksille ja jäsenvaltioille ennen kuin hyödytään tästä konsolidaatiosta, johon liittyy oma etunsa. Sitä paitsi Tämä on meidän suora vastauksemme tähän Panama-skandaaliin. Me olemme päättäneet muutama viikko sitten esittää ehdotuksen, miten voidaan paremmin taistella verovilppiä ja veronkiertoa vastaan, samoin rahanpesua vastaan mitä esimerkiksi mm, lakiutuksessa voidaan harjoittaa. Tänä syksynä tulemme esittämään uusia ALV-sääntöjä, jotta voimme paremmin toimia räätylittävää ALV veropetosta vastaan, ja koska verokierto on maailmanlaatuinen ilmiö, me teemme työtä, että saamme aikaan eurooppalaisen luettelon eurooppalaista globaaleista veroparatiisista. Siis tulemme esittämään tällaisen yhteisen listan, jonka kautta voimme toimia niin, että maat lopettavat kaiken dialogin näiden tahojen kanssa. Tässä muutamia alkukommentteja, jotka halusin esittää. Nyt vetoan parlamenttiin, että se voisi että tekisi kaikkensa auttaakseen meitä tässä asiassa. On aivan totta, että tämä ska- nämä skandaalit, joita on paljastunut, ovat tehneet meidän tehtävästämme vaikeampaa, mutta ei pidä kuitenkaan uskoa sitä, että tämä paine voi joskus hiukan löystää, joten meidän pitää nyt toimia nopeasti, tarmokkaasti. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kommissions... Kiitoksia, komission puheenjohtaja. Kuulimme nyt teiltä komission ehdotuksesta ja neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta. Ja kuten sanoitte, nyt on ollut paljon skandaaleita ja tietoja on tullut esille. Toimittajat ja väärinkäytösten paljastajat ovat tuoneet näitä asioita julkisuuteen ja se on tietysti hyvä asia ja me katsomme, että tällainen julkinen paine, joka syntyy tätä kautta, vaikuttaa myöskin siihen, että poliittinen toiminta näissä asioissa paranee. Eli meidän tavoitteemme ei niinkään ole oikoa virheitä 20 tai 15 vuoden jälkeen, vaan katsomme nyt tulevaisuuteen ja yritämme nyt oppia, mitä tulevaisuudessa tulisi välttää. Eli nyt sitten yhteisesittelijät saavat puheenvuoron ensin Jeppe Kofod. Saa viisi, viiden minuutin slotin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komission puheenjohtaja. On suuri ilo saada teidät tänne meidän valiokuntaamme. Ihan suoraan nyt ensimmäiseen kysymykseen. Yksi kaikkein suurimpia jäsenvaltioiden epäonnistumisia on ollut yritysveron käytännesääntöjen noudattaminen. Nehän laadittiin jo 20 vuotta sitten ja entisenä Luxemburgin valtiovarain ja pääministerinä teillä on kokemusta tästä työryhmästä. Tarkoituksena oli poistaa nykyiset verotusmenettelyt, jotka johtavat äh, epätasa-arvoiseen verotukseen, mutta tässä epäonnistuttiin. Mitä te tulette tekemään nykyisessä asemassanne komission puheenjohtajana tämän ryhmän uudistamiseksi? Ryhdyttekö aloitteisiin ja lähdette esimerkiksi arvioimaan tämän työryhmän viimeisen 20 vuoden työn? Te voitte komission puheenjohtajana sen tehdä ja toivon mukaan tästä tulisi hieman avoimempaa ja voisitte poistaa tämän anonyymiysperiaatteen. Toinen kysymys. Te puhuitte näistä väärinkäytösten paljastajista, LuxLeaksista ja Wikileaksista ja muista. Mitä komissio tekee väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi? Koska me näimme, se mitä tapahtui Luxemburgissa oli tragedia. Ne väärinkäytösten paljastajat, jotka paljastivat Luxemburgin hallituksen ja monikansallisten yritysten väärät toimet, joutuivat suuriin ongelmiin ja se on skandaali. Joten mitä komissio tulee tekemään, jotta voidaan paremmin suojella väärinkäytösten paljastajia ja toimittajia ja muita, jotka paljastavat näitä laittomia toimia niin, että heitä juhlistettaisiin eikä rangaistaisi? Kiitoksia. Ja sitten komission puheenjohtajalla on kolme minuuttia vastausaikaa. I have to say that I have no direct experience. Minulla ei ole todellista kokemusta, kokemusta tästä käytännessääntötyöryhmästä. Se perustettiin vuonna 1997 ja se oli minun ehdotuksestani Ecofinin puheenjohtajana, jotta joka tuli tämän säästödirektiivin yhteydessä. Mutta se, että sanotte, että tämä työryhmä ei ole päässyt mihinkään tulokseen, ei ole totta koska tässä on tarkistettu 421 verotusjärjestelmää ja 111 järjestelmää on muutettu tai kielletty, muun muassa Luxemburgin järjestelmä. Minusta tätä, tämä työryhmä täytyy ajantasaistaa eh, ja sen mandaatin suhteen ja sen hallinnan suhteen ja että työryhmä olisi yhteydessä jäsenvaltioihin tämän saavuttamiseksi, koska minä en usko, että me nyt voimme olla tyytyväisiä siihen, miten tämä työryhmä tänä päivänä toimii. Ja, mutta näihin tuloksiin voimme kyllä kuitenkin olla tyytyväisiä. Samoin kuin myös sen avoimuuteen. Mitä tulee väärinkäytösten paljastajiin, komissio työstää nyt ehdotusta väärinkäyttöisten paljastajien paremmaksi suojelemiseksi. No niin, tarvitsen alle kolme minuuttia. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia. sääntö työryhmän puheenjohtaja oli kutsuttu tänne, mutta hän torjui kutsun ja hän sanoi, että tämä työryhmä on hallitusten välinen väline eikä meillä ollut oikeutta kuulla häntä. Hän on Fabrizia Pecorella Italiasta. No niin. Ja palaamme tähän myöhemmin. Ja sitten Jeppe Kofferin jälkeen vielä Petteri Jetsek. Olkaa hyvä. Thank you, chair. No. Kiitoksia. Tervetuloa komission puheenjohtaja. Alustuspuheenvuorossanne te mainitsitte tämän komission uuden ehdotuksen tilintarkastuksen osalta, jotta voidaan parantaa oikeudellisia puitteita. Mutta toisaalta sitten täytyy pitää mielessä myöskin täytäntöönpano. Ja mielestäni yksi tärkeimpiä löydöksiä tässä valiokunnassa on ehkä se, että komission valvontarooli EU-lainsäädännön täytäntöönpanon osalta on ollut jollain tavalla riittämätöntä, kun ajatellaan vaikka veronkierron torjuntaa ja veron välttelyn torjuntaa. Ja Panaman paperit aiheuttivat laajamittaisen skandaalin, mutta paljon ei kuitenkaan ole nähty, että komissio olisi toiminut jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä, mitä tulee EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon. Ja vaikuttaa siltä, että komissiolla ei ole riittävästi kapasiteettia hoitaa tätä tehtävää. Esimerkiksi jos ajatellaan näitä korkean riskin maita, sitä luetteloa, kun ajatellaan rahanpesua. Komissio ei itse ole pystynyt sitä tekemään ja se on joutunut käyttämään muita instituutioita. Mielestäni tämä on aika vakava asia. Ja kuten te tiedätte, tehän käytte usein tässä valiokunnassa puheenjohtaja, niin tämä on nyt teille ehkä viimeinen mahdollisuus komission puheenjohtajana selventää näitä epäilyksiä, jotka liittyvät komission valvontarooliin. Auch unter zwei Kiitoksia siinäkin. Jäätiin alle kahden minuutin kanssa. Kiitoksia. Kollega on ihan oikeassa. Kyse ei ole pelkästään lainsäädännöstä, vaan myöskin täytäntöönpanosta. Joskus lainsäädäntö on parempaa kuin täytäntöönpano, mutta komissio on kuitenkin tehnyt asialle jotain. Meillä me olemme käynnistäneet 39 rikkomusmenettelyä, eli ei voida sanoa, että komissio olisi ollut passiivinen, vaan me olemme tehneet tehtävämme. Ja tavoitteena on vahventaa täytäntöönpanon toteutumista kaikkien direktiivien osalta. Ja tämä koskee myöskin direktiivejä, jotka toivottavasti hyväksytään ennen tämän parlamentin kauden loppua. Ja sitten vielä tämä mustalista. No en minä täällä nyt ole kritisoimassa jäsenvaltioita, mutta olemme nyt työstämässä toista versiota tästä mustaista listasta. Olemme yhteydessä jäsenvaltioihin ja se olisi tarkoitus julkistaa ennen vuoden loppua. Kyse on siis EUn ulkopuolisista oikeudenkäyttöalueista, joilla ei noudateta kansainvälisiä standardeja. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat ensimmäisenä Darius Rosati kansanpuolueesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission puheenjohtajaa läsnäolosta. Kiitos johdannostanne. Minulla on pari lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota viime vuoden tai puolentoista vuoden toimista, kun otettu käyttöön uutta lainsäädäntöä tästä tärkeästä aiheesta, veronkierron vastaista toiminnasta. Minun epäilen kuitenkin, että täytäntöönpanon puolta ja jatkaisin siitä, mikä aikaisemmin tuli tässä jo esille. Olemme nähneet Panama-paperin yhteydessä, että on joitakin EU-jäsenvaltioita, jotka esiintyvät näissä paljastuksissa useammin kuin muut. Mikä on syy tähän? Johtuuko tämä siitä, että ei ole toteutettu EU-lainsäädäntöä tai siirtymässä kansalliseen lainsäädäntöön, vai johtuuko tämä jostakin porsanreistä, joita on kansallisessa lainsäädännössä, joka selittää sitten sitä seikkaa, että Luxemburg tai Alankomaat useammin ovat esillä kuin muut maat. Mikä teidän näkemyksenne on tästä ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta vähennetään tällaisia mahdollisia porsanreikiä. Sitten toinen kysymys, milloin komissio alkoi tutkia Panama-asiakirjoja ja onko sisäisesti tai ulkoisesti laadittu raportteja tai analyysejä Panama-paljastuksista. Jos näin olette tehneet, niin olisiko mahdollista jakaa näitä asiakirjoja tämän valiokunnan kanssa? Dank, Herr Kollege. Kiitoksia, kollega. Komission puheenjohtaja, teillä on ruusat kolme minuuttia. Had we undertaken an in-depth analysis? Uh, niin, olemmeko tehneet tällaisia syvällisiä analyysejä Panama-asiakirjoista? No ainakin se on hyvä asia, että mikään, mitä olemme tutkineet, ei ole vuotanut. Me keskustele, olemme keskustelleet näistä, koska minä en ole suoraan vastuussa näistä kysymyksistä, komissaarit ovat. Me olemme val, valmiit lähettämään teille kirjallisessa muodossa täsmällisiä vastauksia kaikkiin kysymyksiin, joita täällä on tehty. Ja teillähän oli kokous komissaari Moskovisen kanssa ja teillä tulee olemaan toinen kokous. Ai, laskuri lähtee nollasta jälleen liikkeelle. Niin, te tulette saamaan kaikki vastaukset kaikkiin kysymyksiin, joita olette meille esittäneet. Mitä tulee tähän ensimmäiseen osaan kysymystänne, me kohtelemme jäsenvaltioita yhtäläisellä tavalla, joten aloitamme rikkomusmenettelyt aina, kun rikkomus on todettu. Minkä takia Jotkut jäsenvaltiot ilmestyvät näillä joissakin yhteyksissä useammin kuin muut. Niin tässä pitää muistaa se, että tällä jäsenvalti- eri jäsenvaltioiden maininnat liittyvät menneisyyteen. Me elämme nyt aivan eri maailmassa kuin ennen ja tämän takia meillä on tämä tilanne. Tämä ei koske vain näitä maita, jotka te mainitsitte. On paljon muitakin. Se, mitä palaan tähän myöhemmin, mutta olemme kuitenkin ottaneet käyttöön 12 eri lainsäädäntökokonaisuutta ja tulevina viikkoina esittelemme vielä uusia lainsäädäntöehdotuksia, mutta palaan tähän myöhemmin, koska me haluamme sulkea tällaiset porsaanreijät. Se on juuri tässä tarkoituksena näissä ehdotuksissa, joita teemme parlamentilla neuvostolla. Ja, vielen dank. Äh, Kiitoksia. Sitten sosiaalisten demokraattien ryhmästä Petra Simon. Niin, komission puheenjohtaja. Teidän viimeisempään äh, mainitaan siitä, mitä komissio on tehnyt viime vuosina. Tiedän monista tapaamisista, Saksassa, jossa olen niistä kertonut, niin ihmiset eivät oikein usko sen vuoksi, että keskusteluissa nykyään oletetaan, että komission puheenjohtaja johti maata, tienasi paljon rahaa ja yrityksiä ja sitä sun tätä. Ja ihmisillä on tällainen näkökulma asioista. Ja kun sitten tapaan ihmisiä minun vaalipiirissäni ja kerron heille, mitä komissio on ihan oikeasti tehnyt ja mitä esimerkiksi Barroso jo aikoinaan tehnyt, niin ihmiset äh, hämmästyvät. Siitä huolimatta äh, minua kuitenkin hämmästyttää, että on niin paljon asioita, missä äh, ei toimita. Otan esiin kolme asiaa. Ensimmäinen on luettelo rahanpesuparatiiseista. Me olemme täällä valiokunnassa saaneet mahdollisuuden puhua äh, hallinnon kanssa, komission jäsenten kanssa ja olemme vaatineet, että tehdään tällainen lista. Ja äh, maat, joista, ole kuultu edes pohjois Korea, ynnä muuta, se nyt ei ole niin tärkeää. Mutta sitä, että ei edes mainita esimerkiksi Panamaa, josta kaikki tietävät, että siellä pestään rahaa. Ja se, että tarvittiin kuusi ihmistä kahden vuoden ajan, että ylipäätään yritettiin laatia tällainen lista, joka oli täysin puutteellinen ja tämä on ihan älytöntä. Minä odotan komissiolta, että se toimisi vahvemmin ja että asiat, jotka ovat itsestään selviä, kirjoitettaisiin tällaiselle paperille ja että tähän äh, paratiisi, äh, veroparatiisilistalla olisi ihan selvät maat, kuten esimerkiksi Panama ja muut. Toinen asia liittyy äh, näihin veroparatiiseihin EUn sisällä. Myös tämä kuuluu totuuteen. Meillä on valtioita, jotka ovat menneet siihen suuntaan. Voisitteko te tehdä tällaisen luettelon myös tällaisista EUn veroparatiisimaista myös merentakaisista alueista. Ja sitten kolmanneksi te viittasitte Vestagerin hyviin tuloksiin. Oletteko te valmis vaatimaan jäsenvaltioilta, että ne lähtisivät automaattiseen veroon tietovaihtoon. Sehän on välttämätöntä. Mutta jäsenvaltiot kieltäytyvät tästä ennen kuin asiasta, jos on rikoksia tapahtunut ennen kuin niistä on käyty oikeudenkäynti. Kiitoksia. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Voisitteko te kollega vielä toistaa kolmannen kysymyksen? No sitä, että jäsenvaltioiden kesken sovittiin automaattisista verotietoinformaatioista. Kun monikansalliset yhdistykset toimivat monissa eri jäsenvaltioissa, niin silloin jäsenvaltiot voivat tarkistaa, onko näitä yrityksiä Äh, verotettu. Mutta jäsenvaltiot kieltäytyvät antamasta tietoa näistä, minkälaisia verosopimuksia yritysten kanssa on tehty, mutta se on välttämätöntä, että komissio saa tämän tietää, koska komissio on perustamissopimusten vaalia ja sen, sillä täytyy olla kaikki tieto näistä. No niin, kiitos. Ja sitten komission puheenjohtaja, saatte minuutin enemmän. Aloitan tästä kolmannesta kysymyksestä. Me ehdotimme kun tehtiin tätä ehdotusta veroasioista, että komission pitäisi saada tietää olemassa olevat ja myös poikkeavista verotuskäytänteistä ja jäsenvaltiot eivät hyväksyneet tätä, mutta me vaadimme tätä, koska pitää olla Euroopassa jokin toimielin, joka, jolla on kokonaiskuva siitä, mitä tapahtuu ja silloin voidaan myös muuttaa, täydentää, korvata järjestelmiä. Ja että kaikista tällaisista kerrotaan komissiolle. Me tarvitsemme tähän jäsenvaltioiden yhteistyötä, samoin kuin muilta asiaa koskevilta tahoilta. Koska se, mitä kansalliset veronviranomaiset keskenänsä ilmoittavat, se pitää ilmoittaa myös komissiolle. Olen täysin sitä mieltä. Ja olenkin nyt lähtenyt täyd- tai pyytänyt tällaista täydennystä tähän veroparatiisilistaan. Ja parlamentista on kaksi kertaa vaadittu, että tämä lista täydennetään. Haluan nyt kuitenkin kiinnittää huomiota yhteen asiaan. Niin sanoin, sanoin kyllä jo, mutta puhuin saksaa. Komissiossa meillä ei ole inhimillisiä resursseja, siis meillä ei ole inhimillisiä resursseja tekemään tällaisia tutkimuksia. No, kyllä on ainakin vähemmän välineitä kuin joillain parlamentin jäsenillä, eli en halua luvata mitään sellaista, mitä en pysty toteuttamaan. Eli tämä liittyy nyt komission henkilöstöön ja siellä täytyy käsitellä näitä kysymyksiä, eli miten tämä voidaan toteuttaa. Ja tämä riippuu myöskin jäsenvaltioiden hyvästä tahdosta, koska jotkut jäsenvaltiot tietävät EUn ulkopuolisista verojärjestelyistä ja komissio ei tiedä. Ja jos jäsenvaltiot eivät näistä ilmoita, niin me emme voi edetä näissä asioissa. Eli jäsenvaltioiden pitäisi sitten ilmoittaa, jos he huomaavat, että jossain toimitaan veroparateisin tavoin. tavoin. Eli sitten asia voidaan viedä eteenpäin ja sama koskee valtioita ympäri maailmassa, jotka ovat mukana rahanpesussa. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Bernd Luke ECR-ryhmästä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Te alustuksessa totesitte, että Panama-paperien jälkeen nyt tiedämme, kuinka paljon veronkiertoa on monikansallisissa yrityksissä. No, monet asiat olivat jo aikaisemmin tiedossa. Saksassa oli julkinen salaisuus oli se, että jos halusi salata rahoja, niin ne kannatti siirtää Luxemburgiin. Eli teiltä nyt kysyisin, oletteko nyt kuulleet siitä, että tämä veron kiertotekniikka oli jo olemassa? Oliko teillä tästä aikaisemmin tietoa? Eli vuonna 2003, kun puhuttiin tästä säästödirektiivistä ja automaattisesta tietojenvaihdosta, niin oliko teillä silloin jo tietoa näistä ongelmista? Ja jos teillä oli näitä tietoja, niin mistä syystä Luxemburg ei toteuttanut tätä automaattista tietojenvaihtoa? Miksi sitten Luxemburgin lähdevero jätettiin tämän tietojen vaihdon ulkopuolelle? Eli miksi Luxemburg ei ollut valmis tekemään sitä, mitä muut Euroopan valtiot tekivät. Ja sitten toinen kysymys liittyen resursseihin. Tämä ei liity ainoastaan Panama vuotoihin, vaan myöskin LuxLeaksiin, mitä tulee näihin verosopimuksiin. Eli Euroopan tasolla meillä on vääristetty kilpailua. Mutta komissio nyt resurssien puolesta ilmeisesti ei pysty hoitamaan näitä asioita, jotka ovat tulleet esille. Ja näin tässä sitten täytyy aina vähän valikoida näitä tapauksia. Eli miksi tiettyjä tapauksia käsitellään toisia sitten taas ei? Ja te nyt puhuitte tästä resurssipulasta, niin nyt kun on näitä monimutkaisia verosuunnitelmia, kuuluvatko ne tähän mukaan ja pystyttekö käsittelemään kaikkia niitä asioita, jotka tulivat esille Luxemburgin vuotojen yhteydessä. Kiitoksia. Kolme minuuttia vielä vastasaika. No niin, tässä tuli aika monta kysymystä yhtä aikaa, mutta palaan vielä Simonin kysymykseen, koska hän kysyi siitä, olemmeko miettineet sitä, että EUn sisäisiä veroparatiiseja myöskin käsiteltäisiin. No näin me emme tee, koska me katsomme, että komission ehdotuksen mukaisesti tämä on oikeastaan menneisyyden ilmiö, ja mehän tähtäämme nyt tulevaisuuteen, eli siksi emme aio toimia näin, ellei sitten ole jotain hyvin vakavia tapauksia, niin ne pitää sitten tietysti hoitaa ja ottaa esille. No sitten Luxemburgin lähdeveromalli, se oli erilainen kuin muissa maissa. Se liittyi pankkisalaisuuteen, mutta muistuttaisin kuitenkin, että silloin maailma oli erilainen. Ja myöskin tieteessä katsottiin, että lähdevero oli oikeastaan sama kuin pankkisalaisuuden poistaminen. Belgia Itävalta ja Luxemburg sopivat tästä 2005, ja tämä jatkui vuoteen 2011. Eli meillä oli tällainen 35 prosentin lähdevero, mutta silloin piti täyttää tietyt ehdot Luxemburgissa, Belgiassa ja Itävallassa. Eli siellä sitten päätettiin siirtyä tähän uuteen järjestelmään ja edellytyksenä oli, että ei ainoastaan eu sisällä, veroteta näitä säästötuloja, vaan se koski myöskin kolmansia maita, San Maria, Andorraa, Sveitsiä, Liechtensteinia. Eli ne piti saada mukaan tähän järjestelmään. Ja sitten Yhdysvaltojen kanssakin meillä on sovittu automaattisista tiedonvaihdoista. Ja vuonna 2002 meillä oli sitten tämä kaksinkertainen järjestelmä, Eli nämä kumpikin järjestelmä olivat olemassa yhtä aikaa. Ja tämähän oli saanut hyväksynnän myöskin Euroopan parlamentilta. Tämä nyt ei ollut mikään yhteispäätösmenettely, mutta parlamentilta pyydettiin kuitenkin lausuntoa ja parlamentti sitten tuki sitä, että oli nämä kaksi järjestelmää olemassa samanaikaisesti. Minä en komissiossa käsittele kilpailukysymyksiä. Minä totesin jo aikaisemminkin, että en koskaan ole näin tehnyt, enkä koskaan käsittele puhtaita kilpailutapauksia. Mutta komissio on nyt tutkinut tiettyjä Luxemburgin tapauksia, emmekä halua nyt alla sellaista vaikutelmaa, että käsittelisimme näitä asioita ei riippumattomalla tavalla, vaan kollegamme toimivat erinomaisella ja riippumattomalla tavalla. Tiettyjä tapauksia on otettu nyt käsiteltäväksi, mutta teidän pitää sitten Vestahagerilta kysyä niistä tarkemmin. Niin, ehkä tämä liittyy resursseihin. Siis minähän puhuin näistä henkilöstön muutoksista komissiosta. Ja minulle on sitten kerrottu, että pääosastolla ei ole riittävästi resursseja, vaikka siellä tehdäänkin erinomaista työtä, mutta yksi henkilö tekee siellä saman verran työtä kuin kaksi tai kolme jossain muualla. Eli kyllä minä tiesin tästä ongelmasta. Jo vuonna 1997 alettiin käsitellä näitä asioita ECOFIN neuvostossa. Ja silloin päätettiin, että kaikkialla Euroopassa verotetaan – säästöjä. En nyt tiedä, kuinka monet saksalaiset ovat siirtäneet varojaan Luxemburgin, enkä tiedä myöskään, kuinka paljon luksemburilaiset ovat siirtäneet varojaan Saksaan, koska verosäännöt olivat kaikkialla samat. Eli säästöjä verotettiin samalla tavalla kaikissa maissa. Kommissionspräsident. Kiitoksia. Sitten Alesta Michael Teuren. Kiitos äh, puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Minusta teidän, äh, se, tämä oli hieman äh, nyt pettymys, koska tässä ei tavallaan käytetty nyt niitä mahdollisuuksia, mitkä on. Minulla on kysymys siitä, mitä meitä kiinnostaa ja kansalaisia kiinnostaa. Ja Panaman paljastukset sen osoittivat Kysymys on Putinista, Putinin lähipiiristä, Assadin perhepiiristä, henkilöistä, jotka ovat EUn sanktiolistalla. Kysymys on rahanpesusta, kysymys on postilaatikkofirmoista ja kysymys on nyt vastuusta. Myös oikeudellisesta vastuusta, samoin kuin poliittisesta vastuusta. Ja Panama Papersissa sanotaan, että se maa, jonka te parhaiten tunnette, Luxemburgin, joka on kohdalla neljä ja että siellä on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat käyttäneet Mossack Fonteca. Eli miten tätä työstetään? Onko kaikki ollut kunnossa? Silloin sitä ei tarvitse tutkia ja jos asiat eivät ole kunnossa, silloin ne täytyy tutkia. Darf ich etwas ergänzen? Also bei Saanko täyttää? Silloin kun me olimme Luxemburgissa missiolla, niin meille sanottiin, että ne osat, mitkä eivät ole pankkeja, on 2004 000 eikä 15 000. Niin, no tämä oli minulle uutta informaatiota. Minä kuulin Toirerin sanovan, että, tai siis Toirer kuuli varmaan, kun minä sanoin, että meillä on 12 uutta toimenpidettä. Ja kysymys on nimenomaan näistä, ne, ne koskevat nimenomaan näitä välittäjiä. Ja tämä ei ole ongelma vain Luxemburgissa, vaan muuallakin. Ja meidän täytyy tehdä jotain. Ja tästä syntyy nyt sitten direktiivi kesäkuussa ja toivomme, että ensimmäinen tammikuuta 2019 tämä direktiivi astuisi voimaan ja meidän täytyy saada aikaan sellainen, että esimerkiksi äh, on, on, on, on pakko vastata kysymyksiin tällaisissa kysymyksissä. Ja no mitä te sanotte sitten äh, kansalaisille? No, sitä, että äh, ei vain poliittisista riveistä tule etsiä vastuuta koska hän poliitikot voi tietää, mitä kaikkea tapahtuu näissä välitysfirmoissa. Luxemburgin pääministeri ja valtiovarainministeri, kyllähän he paljon tietenkin tietävät, mutta täytyy saada julkiseksi se, mitä näissä välitysfirmoissa tapahtuu. Ja, vielen Dank. Äh, als nächster für die GUE Fabio Di Masi. Kiitos sitten GUEsta Fabio Di Masi. Ja, Herr Juncker, unser letztes Treffen war ja... Niin viimeksi kun tapasimme, ensin ei ollut mitenkään rakkautta ensi silmäyksellä. Silloin tuli esiin tiettyjä muistiaukkoja liittyen näihin Luxemburgin verosopimuksiin. Eli nyt keskityn sitten kyllä enemmän tulevaisuuteen. Komission puheenjohtajana te olette usein todenneet, että te ette kommentoi jäsenvaltioiden asioita. Ja nyt kun te olette täällä komission puheenjohtajan ominaisuudessa, no tämä nyt ei koske pelkästään Luxemburgia, vaan myöskin muita veropartioita EU-ssa, niin meidän pitäisi nyt saada näitä asiakirjoja ilman näitä mustattuja kohtia. Te sanoitte, että jos lakeja noudatetaan, niin sitten EU:ssa ei voi olla mitään veroparatiiseja. Ja sitten korkodirektiivin osalta oli niin, että Luxemburg vaati itselleen poikkeusta. Eli jos on juridinen henkilö, niin silloin todettiin, että direktiiviä on sitä kautta mahdollista kiertää. Ja sitten taksivaliokunnassa sanoitte, että te ette koskaan ole puhuneet näistä verokysymyksistä suoraan, ja sitten me tiedämme Yhdysvalloista, että vuonna 2003 syyskuussa te puhuitte Emersonin kanssa, joka vastasi siellä veroasioista, ja sitten Bob Comfort, joka on nyt sitten Luxemburgin kunniakonsuli. Ja haluaisin nyt kysyä teiltä, mistä te keskustelitte siellä luksemburilaisesta keittotaidosta vai veropolitiikasta? Ja sitten Madeiran valtion paraministeri sanoi, että tammikuussa 2012 Luxemburgin suurlähettiläs oli sitten vähän shoppailemassa Madeiralla ja hänellä oli luettelo yrityksistä, jotka olivat sitten saaneet uhkauksen siitä, että niitä pitäisi maksaa enemmän veroja, niin se uhkasivat siirtyä Luxemburgiin. Eli oliko sitten hallituksen edustaja tässä mukana jonkun diplomaatti. Ja sitten kun ajatellaan näitä välitystoimia, hän nyt ei ole tullut paikalle ikävä kyllä, niin miten saitte tietoa näistä henkilökohtaisesti vai sähköpostitse tai jotain muuta kautta? Kiitoksia puheenjohtaja, olkaa hyvä. No niin, muistutitte näistä tietyistä muistiaukoista ja haluaisin nyt sitten täydentää näitä aukkoja, mutta en nyt tiedä milloin, missä ja miten Greke olisi toimittanut minulle näitä asiakirjoja, mutta voin kyllä ottaa sitten selville, millä tavalla nämä paperit sitten saapuivat käsiin, mutta on tärkeää, että te saatte nämä asiakirjat, eikä tärkeää nyt ole se, miten minä sain ne asiakirjat. Eli se tästä aiheesta. En sanonut, etten koskaan olisi puhunut veroasioista muiden kanssa. Sanoin vain, etten koskaan ole puhunut mistään yksityisistä johonkin yrityksiin liittyvistä verosopimuksista. Ulkomailla tulee tällaisia kysymyksiä. Luxemburgista oltiin kiinnostuneita. Amazon halusi esimerkiksi siirtää toimintansa Luxemburgiin, mutta ei minulla ole mitään konkreettisia perusopimuksia tiedossa. Itsehän en ollut näistä asioista vastaava ministeri, mutta olen vastannut kyllä asiaan liittyviin kysymyksiin, mutta minä en koskaan ole tehnyt mitään sopimuksia yksittäisten yritysten kanssa verotuskysymyksissä. Luxemburgissa tehtiin verosopimuksia verohallinnossa. Ja sitten toisten maiden, toisten maiden valtionvarainministerit käsittelevät näitä kysymyksiä, mutta voin sitten toimittaa teille vielä lisätietoja näistä asioista. Niin, siis Luxemburgin suurlähettiläs ei kyllä kuulu verohallintoon. Niin siis Luxemburgin suurlähettiläs Portugalissa ei kuulu verohallintoon. Äh, äh, No, diplomaatit nyt ymmärtävät, miten ulkoministeriö toimii, ja en nyt osaa kuvitella, että Luxemburgin ulkoministeri Aschenburg olisi antanut sulhetellyt tehtävän solmia sopimuksia yritysten kanssa. En pysty sitä uskomaan. Minäkin luin tästä eilen tai toissapäivänä. Luxemburgin parlamentissa esiteltiin kysymys ulkoministerille Eli nyt sitten hallituksen asia on selvittää tämä tilanne. Niin, 2003 joulukuussa siis tämä tapahtui Washingtonissa, sitä en tiennyt. Grünen Sven Giegold. Sitten vihreistä Sven Giegold. Herr Kommissionspräsident, <clears throat> wir haben uns mal genau... Olemme Me olemme katsoneet äh, sitä, mitä on tapahtunut äh, yksityishenkilöiden joukossa Luxemburgissa viime vuosina. Olemme todenneet, että ihan systemaattisesti nämä korkodirektiivit, joista on neuvoteltu kovasti eu tasolla, ja toiveena oli vielä se, että Luxemburgin puolelta äh, on vielä tällainen 10 prosentin verotus siihen, että varsinkin sen jälkeen, kun me olimme analysoineet äh, matkamme tulokset Luxemburissa, että siellä kierrettiin tätä äh, direktiiviä, joka koski offshore-yrityksiä, samoin kuin äh, eläkevakuutuksia. Ja tämä on johtanut siihen, että, että tämä veronkierto meni vielä pitemmälle. Kysymykseni kuuluukin, ne jäsenvaltiot, jotka eivät eh, ole noudattaneet eh, näitä direktiivejä. Tuletteko te auttamaan niitä eh, niin, että kaikki eurooppalaiset maat saavat oikeusapua niin, että rajat ylittävä järjestelmällinen veronkierto paljastetaan? Toinen kysymys. Panama Papersien jälkeen Oikeuspääosastoon perustettiin tällainen uusi työryhmä, äh, talousrikollisuustyöryhmä. Onko tarkoitus lisätä henkilökuntaa tähän työryhmään niin, että he voivat todellakin tehdä työtänsä? Ja sitten vielä lopuksi jäsenvaltiot äh, ovat kieltäytyneet äh, toteuttamasta teidän tekemiänne ehdotuksia. Oletteko te valmis eh, siihen, että artikla 16 perusteella puuttumaan niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät suostu noudattamaan ehdotuksia, että eh, komission ehdotus eh, johtaisi siihen, että jäsenvaltioiden olisi pakko tunnustaa väriä, eivätkä voisi piiloutua veroparatiiseihin. Äh, äh, Giegoldille lisäkysymys. No, kiitos tästä positiivisesta vastauksesta. Se, mitä monet ihmiset toivovat, on juuri se, mitä Michal Toirer sanoi. Se on ihan selvästi. Te olette muuttuneet Sauluksesta Paulukseksi, mutta ihmiset odottavat yhä vielä selkeää vastuunottaa siitä, mitä te aikaisemmin olette tehneet. Ja se on se, mikä kuormittaa teidän uskottavuuttanne, mikä minusta on ikävää sen vuoksi, että te olette kuitenkin saaneet aikaan todella paljon positiivisia asioita verotuksen alalla. Hyvä kollega Gigold, minulla on kaikki ymmärtämys sille, että puhutte tästä materiaalista, joka on jo monta vuotta vanhaakin ja monen vuodelta. Mutta toivon, että ette nyt palaa tähän minun asemaani ja mittaa komission uskottavuutta sillä, mitä minä olen yksityishenkilönä tehnyt. Ensinnäkin silloin aikoinaan komissiossa ei näin paljon edes asiaa käsiteltiin. Minun komissioni aikana on tehty 12 toimenpidettä, jolla on puututtu verotus, verokiertoon ja muihin. Toukokuussa 2015 tuli rahanpesudirektiivi. Lokakuussa 2015 automaattinen informaation vaihto verotusjärjestelmistä – ja se astui voimaan tammikuussa ja tämä tulee nyt sitten toteutumaan täysin syyskuussa 2017. 2016 tuli myös äh, tämä äh, maakohtainen raportointi monikansallisista yrityksistä ja niiden verotuksesta. Tätä ei koskaan aikaisemmin ole ollut. Me ehdotimme myös että nämä, me ehdotimme neuvostossa, että nämä maakohtaiset raportit tehtäisiin julkisiksi. Parlamentti tammikuussa 2017 puoli vuotta jälkeen, käsitteli tätä samaa asiaa. Heinäkuussa 2016 tuli ehdotuksia rahanpesusta heinäkuussa, samassa kuussa uudet säännöt omista omistajuudesta ja veroilmoituksista. Sen lisäksi kansainväliset avoimuussopimukset, Sveitsi, Andorla, Liechtenstein ja tämä on asia, joka käynnistettiin jo vuosikaudet sitten jotta voitaisiin äh, tehdä informaatiovaihtoa. Tammikuussa 2016 äh, veronkiertodirektiiviä vahvistettiin ja lokakuussa 2016 lisää ehdotuksia, uusia ehdotuksia. Ja me olemme myös valvoneet, että näitä noudatetaan. Ja sen lisäksi päätöslauselma äh, kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä 2019 tämä riideratkaisumekanismi astuu voimaan Ja olemme myös puhuneet siitä, että tätä luetteloa täytyy vielä täydentää. Ja kesäkuussa tänä vuonna me tekemään myös ehdotuksia näistä välittäjistä. Joten voisi sanoa, että komissio on kyllä hyvin lyhyessä ajassa saanut aikaiseksi paljon. No niin, me olemme yhtä mieltä valiokunnassa siitä, että komissio on edennyt näissä asioissa ja me tuemme tätä totta kai. Sitten EFDD-ryhmästä David Coburn. Dankeschön, Herr President. Kiitoksia puheenjohtaja. Jean-Claude Juncker, hieno nähdä teitä. Luxemburgin pääministerinä te näytätte nyt uskovan todellakin kovasti verokilpailun olen tästä ihan samaa mieltä muuten. Verokilpailu johtaa tehokkuuteen ja pakottaa hallitukset toimimaan tehokkaasti taloudellisesti ja käyttämään hyvin verorahoja asemukasalla tavalla. Mielestäni tämän tätä vanhaa toimintaa, mutta nyt EU-komissio puheenjohtaja on muuttanut kantanne haluatte poistaa kaiken verokilpailun, haluatte rohkaista veromarkkojen haaskaukseen myös. Tämä on tämä uutta Jean-Claude Junckeria. Miten te sovitatte nämä kaksi vanhan ja uuden jean claudein yhteen? Ja niin kuin herra Gikol sanoi, hän puhui tässä Damaskoksen, Damaskoksen tiestä. Ja, entäs teidän, minkälaista te, te, tietä te kuulitte siellä Luxemburgissa Belgiassa ja sitten palaisin vielä tähän vanhaan hyvään Jean-Claude Junckerin meillä on julkista verokilpailua Euroopassa ja sitten on tätä, tämä on saanut aikaan tehokkuutta brittitalouteen. Kiitoksia. Komission puheenjohtaja, olkaa hyvä. Tässä mietin itse, koska alat puhua iso mutta tämäkin tapahtui sitten tässä lopussa, joten en ole kovinkaan pettynyt. Epäröinyt hiukan, kun kuvatte minua vähän skitsofreeniseksi tyypiksi joita on kaksi kappaletta uusia vanha, koska minä verokilpailuun kyllä ja vieläkin uskon verokilpailuun, mutta minä keskityn nyt enemmän ja, ja mm, aikaisemmin tavallaan ohitin tämän aspektin, mutta nyt kiinnitän huomioni reiluun verokilpailuun. Minä puolen verokilpailua, mutta sen täytyy olla reilua, eikä näin aina ollut aikaisemmin, eikä se vieläkään ole täysin oikeudenmukaista, koska on näitä porsanreikiä ihan kaikkialla EU-ssa. Yksi esimerkki vain joka on vähän vähemmän kriittinen, nimittäin ALV-direktiivi. Minä 1991 johdin ecofin neuvostelta että hyväksyttiin direktiivi arvonlisäveron harmonisuudesta 250 erästä sääntöä eri maissa oli minimi ähm, kannoista, joten jäsenvaltiot ovat aina neuvotelleet omien etujensa puolesta, mitä tulee poikkeuslupiin. Niitä on haluttu mukaan direktiiveihin. Ei ole mitään eroa vanhan ja uuden välillä, mutta nyt keskityn kyllä enemmän oikeudenmukaisuuspuoleen verokilpailussa. Ja, vielen dank. Okei. Okay. Kiitoksia. Sitten ENF-ryhmästä Borgezio. Presidente. Come... Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, puheenjohtaja, tervetuloa. Monet transaktiot pörsseissä tapahtuvat salaa hämärien yritysten takana, eikä oikein tiedetä, mistä varoja tulee. Eli mitä toimia komissio aikoo nyt toteuttaa konkreettisesti, jotta jäsenvaltioissa, erityisesti veroparatiiseissa, kuten Luxemburgissa, Alankomaissa ja muissa, ei suostuttaisi mihinkään rahoitustoimiin ilman, että olisi pakollista katsoa, mistä varat tulevat. Tämä on tärkeää, ei ainoastaan siksi, että voidaan torjua veronkiertoa, vaan myöskin kun ajatellaan nyt sitten sitä, että rikolliset käyttävät taloutta hyväkseen. Ja sitten, nyt kun on avattu tämä Pandoran lipas, eli Panama-paljastukset ja muut, niin seurauksena on, että Panama rekisteröity yritys kuuluu Michel Muscatille, pääministerin vaimolle, mutta tämä on vain yksi asia tästä asiasta. 2016 yli miljoona dollaria siirrettiin tietystä yrityksestä, joka toimii Dubaissa, ja se kuuli Leijali Jevällä, joka on Azerbaidžanin diktaattorin tytär. Ja Vallettassa on sitten solmittu monia energiasopimuksia tämän maan kanssa. Ja uskon kyllä, että nyt tämä uusi Juncker taistelee kaikkia tällaisia skandaaleja vastaan – Eli miten aiotte nyt sen toimia, kun on tullut tällaisia uutisia esiin, ja miten aiotte nyt tästä eteenpäin toimia? Äh, Kiitoksia. Eli Maltan hallituksen toiminnasta on jo keskusteltu, mutta olkaa hyvä, komission puheenjohtaja. Niin en nyt voi ottaa kantaa yksittäisiin Maltalla tapahtuneisiin asioihin. Tämä kuuluu Maltan viranomaisille ja he saavat hoitaa tämän. Minä tiedän kyllä nämä asiat, mutta kieltäydyn nyt sitten tästä yksi kaksi ottamasta kantaa tällaiseen asiaan, jonka yksityiskohtia ei tunne, en tunne. Ja sitten tämä ensimmäinen kysymys. Säännöt, jotka liittyvät todellisiin omistajiin ja verotietoihin. Viime heinäkuussa ehdotimme uusia sääntöjä, jotta – nämä omistajatiedot toimitettaisiin veroviranomaisille, koska on erittäin tärkeää, että veroviranomaiset tietävät, ketkä ovat tiettyjen tahojen tai yritysten varsinaisia omistajia. Ja nämä uudet säännöt astuvat sitten voimaan ensimmäinen tammikuuta 2018. Oliko jatkokysymys? Commento, questo... Niin kommentti vain. Eli tämä siis tarkoittaa, että puheenjohtaja myöntää, että tällä hetkellä eri mafiat ja eri rikollisjärjestöt voivat edelleenkin investoida talouteen ja reaalitalouteen tämän vuoden loppuun asti ilman, että kukaan valvoo heitä. Mafia. Uh, tämä ehdotus tehtiin viime heinäkuussa ja direktiivi täytyy kääntää tai siirtää kansalliseen lainsäädäntöön, ja siihen menee hiukan aikaa. Eli kahden vuoden tai puolentoista vuoden siirtymäaika on tämä aika nyt, koska tämä on hyvin kiireellinen kysymys. Markus Fel. Kiitos sitten kansanpuolueesta Felbea. Kiitos komission puheenjohtaja. Voin vain vahvistaa, mitä te sanoitte. Öö, Luxemburghan on huomattavasti kauempana minun kotimaastani kuin esimerkiksi Itävalta. No ei. Paljon syntiä silloin aikoinaan tehtiin. Mutta haluaisin palata siihen, mitä komissio itse teki ja loi tällaisen veroparatiisin, nimittäin Madeiran. 87 ensimmäisen kerran Madeiran verojärjestelmä hyväksyttiin ja sitten siihen kirjattiin, että komissio muistuttaa siitä, että tämä lupa ei ole lupa siihen, että tästä tulisi tällainen offshore äh, paikka ja vapaa kauppa-alue. Itse asiassa tässä on kysymys siitä, että luodaan äh, suotuisa ympäristö yrittämiselle ja työpaikoille. Ja tuhat 868 2762 työpaikkaa. Nämä yritykset saivat luotua vain tämän määrän työpaikkoja. Eli kysymys oli paljon postilaatikkofirmistä, firmoista. Ja että yksi johtaja johtaa yli sataa firmaa. Ja me saimme Maderalta tiedon, että Funchalissa jossa ei ole mitään kerrostaloja. Yhdessä rakennuksessa on 180 yritystä. Eli se kysymys, joka minua tässä askarruttaa, on, mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy siihen, mitä se teki vuonna 1987, eli siis siitä, että komissio haluaa varmistautua siitä, että tässä on kysymys positiivisen yrittämisilmaston luomisesta ja että tästä ei saa tulla tällainen offshore-veroparatiisi. Kiitos ja sitten herra puheenjohtaja. No, hyvä. Markus. Bayerin ja Itävallan värinen liikenne on varmasti nyt heikentynyt myös jo tietullienkin kautta, että No niin, no mutta jos äh, asuu Kleinweiserissä, niin ei tarvitse maksaa tietulleja. No mitä tulee Madeiraan? Komis- Delorin komissio teki tämän erityisjärjestelyn Madeiralle. Sääntö on olemassa, että EUn periferiset alueet tarvitsevat välillä erityissäätelyä. Ja näin tehtiin äh, Madeiralle kauan sitten. Mutta en minä nyt voi ihan hihasta vetää kommentteja kaiken näköisiin asioihin, mitä komissio on päättänyt. En esimerkiksi Berliinin muuristakaan tuollaista vastausta yhtäkkiä pysty sanomaan. Mutta siis Madeiralla näistä postilaatikkofirmoista on vastuussa valtiovarainministeriö, ei komissio. Niin, mutta tämä lupa oli ajallisesti määritelty ja sitä on aina pidennetty viimeksi Barroson komission aikana. Ja sitten on tämä yhteisymmärryspöytäkirja, jonka Troika teki Portugalin kanssa, jossa annettiin erityisverotusjärjestelmiä, joita oli tarkoitus tarkistaa. Eli tässä nyt oli kysymys vain vuodesta 1987, vaan tämä on asia, josta on puhuttu komissiossa useaan otteeseen, samoin kuin myös euroryhmässä. Joten kyllä, Tämä asian täytyy teille hyvin tuttu olla. Ja komissiolla täytyy olla tehtäviä, jos te annatte tällaisen erityisluvan, niin te huolehditte siitä, että tämän luvan edellytykset täyttyvät. Minä palaan mielelläni tähän Madera-asiaan. Tarkistan asian. Euroryhmä ryhmässä ehkä on käsitelty, mutta troikka, kun silloin kun tehtiin näitä päätöksiä Portugalista, niin silloin olimme sitä mieltä, että tällä tavalla on järkevä toimia. No niin, nyt poliittiset ryhmät on käyty läpi. Täällä on vielä neljä nimeä menettelyssä ilman puhujalistaa. Ensin Louis Michel, sitten Pervas Beres, Ana Gomes ja Angel Jambon Bajaki ECRstä. Tässä menettelyssä on vain sitten minuutti aikaa kysymykseen ja vähemmän aikaa vastaukseen. Ensimmäisenä Louis Michel. Puheenjohtaja, ensinnäkin kiitän teitä näistä selvityksistä. Haluaisin kuitenkin ottaa esille, että teidän komissio on tehnyt paljon enemmän kuin kaikki aikaisemmat komissiot verokysymyksissä. Teidän toteutunut työ on todella merkittävä. Tietenkin se vielä loppu, tämä on pitkä tie, mutta verrattuna Barroson ensimmäiseen komissioon nämä aiheet, joita te olette käsitelleet ja uudistukset, joita olette ottanut käyttöön ja ehdottaneet, ovat todella kolossaalisia verrattuna siihen, mitä silloin tehtiin. Se pitää nyt sanoa suoraan ja sanonkin sen, koska on ihan oikein näin toimia. Niin haluaisin esittää teille kysymyksen, minkä takia komissio ei pyydä, että jäsenvaltiot tai pakota niitä kantamaan vastuunsa ja että ryhtyvät, ryhtyvät konkreettisiin toimiin, joilla voidaan harmonisoida verotusta paljon enemmän ja tätä kautta koko unioni voisi houkutella ulkomaalaisia investointeja sijoittajia ja olisi tuollaista oikeusta varmuutta. EU voisi esimerkiksi puuttua suoran verotuksen kysymyksiin ja selitettäisiin sen vapaan liikkumisen politiikkaan välineen johdonmukaisuus on tärkeää, jos ei haluta, että asiantu- äh, juristit kehottavat asiakkaan, että voisivat hyväksikäyttää erilaisia äh, verotuksellisia puutteita, niin pitäisi poistaa tällaiset mahdollisuudet. Jäsenvaltiot ovat luoneet tällaista forumshoppailua itse. Niin tässä on kyse poliittisesta tahdosta tietysti. En usko, että kyse on komission passiivisuudesta, koska mielestäni komission pitää todellakin saada neuvosto kantamaan vastuunsa. Herra president. Euh, euh, Louis, kaikki liippuu sovellusalasta tässä, mistä puhutte. Jos aletaan harmonisoida kokonaisvaltaisesti kaikkia, niin kuin te ehdotitte, myös ihmisten yksityisverotusta, niin se on se kyllä, mennään joku liian pitkälle, mutta pitäisi miettiä, miten luonnollisten ihmisten verotuksessa voitaisiin lähestyä veropohja toisensa, niin se on aika hyvä ajatus, voitaisiin miettiä varsinkin, kun verokysymyksiä käsitellään yksimielisesti, näin ollen päätöksenteko on aika vaikeaa neuvostossa. Ja se seuraavassa, seuraavan kerran, kun muutetaan perussopimuksen, niin se pitäisi todellakin ottaa käyttöön määrä enemmistö verokysymyksissä, muutoin me emme pysty edistymään. Kiitos teidän Pervanche Perez, myöskin yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Palaan nyt tähän kolmansien maiden luetteloon, jossa on siis näitä korkean riskin maita, ja parlamentti on torjunut se jo kaksi kertaa. Ja tässä on nyt pieni ristiriita. On nyt mielenkiintoista lukea luetteloa näistä maista, jotka on mainittu, koska siellä on mukana maita, joilta, joista komissio on pitänyt, että niissä ei toimita. Esimerkiksi Jersey, Panama, Bermuda, Liban, Libanon. No tiedän, että veroparatiisien parempi erityisesti sama asia kuin maa, jossa mahdollisesti pestään rahaa, mutta komission jäsen Jurova sanoi, että hän ei hoida näitä asioita ja ehkä hänellä ei ole resursseja tehdä tehtäväänsä. No sitten yksikkö, joka hoitaa näitä rahanpesuriskiasioita, riskiasioita, niin se oli yhteydessä komission jäsenen Hilliin ja eturistiriitojen takia hänet sitten siirrettiin ja Jurova tuli hänen tilalleen, mutta tämä olisi pitänyt siirtää Moskovicin alaisuuteen. Ja jos sanotaan, että pitää tutkia näitä 200 maata, niin ei se ole mahdollista. Mutta on maita, joihin kohdistuu epäilyksiä, ja ehkä pitäisi aloittaa niistä maista, joita epäillään sen sijaan, että laaditaan tällainen muualla tehty lista. Je vous ai dit que niin minä sanoin, että komissio tarkastelee kaikkia näitä ongelmia vielä uudelleen vuoden loppuun mennessä. Asiasta vastaavat komission jäsenet ovat nyt yksityiskohtaisesti katsomassa kaikkia näitä mekanismeja ja tietysti näitä luetteloita sitten vielä täydennetään. No sitten te viittasitte Euroopan investointipankkiin ja huomenna sitten komissio julkistaa aloitteita, jotka liittyvät Euroopan investointipankkiin. Eli tulevaisuus on jo saapunut. Anna Gomes, Kiitoksia. Anna Gomes, yksi minuutti. Herra puheenjohtaja, toivon mukaan komissio auttaa meitä selventämään, mitä tapahtui Troikan aikana, joka siis otettiin käyttöön varosan aikana, jolloin esitettiin valtavia verokorotuksia keskiluokalle Portugalissa ja samanaikaisesti rahaa virtasi offshore-yrityksiin, esimerkiksi Panamaan, Spiritus Santos pankkiryhmän taholta muun muassa. Ja komissio, eikä kukaan tätä huomannut, ja komissio ei antanut tällaista veroamnestiaa teille mahdolliseksi. Eli kaikki nämä tällaiset ohjelmat, mitä on tehty vuosikausia, tuletteko te huolehtimaan, pohtimaan siitä, että nämä tällaiset äh, freeport järjestelmät, äh, että niihin puututaan, koska se on rahanpesua, se on uusi väline siihen ja sillä tavalla voidaan myös taistella terrorismia vastaan. Selvä. Tässä tuli kolme kysymystä, kuten sanoin jo aikaisemmin. Olemme laatineet hyvin pitkälle meneviä rahanpesusääntöjä, lähinnä veronkierron taistelemiseen, samoin kuin terrorismien rahoituksen estämiseen. Trilogi on käynnistetty parlamentin, neuvoston ja parlamentin kesken. Ja kaikki nämä ongelmat, mitä te mainitsitte, otetaan sitten tässä trilogissa käsiteltäväksi. Minä katson tätä Freeport vapaa satama ongelmaa. Kyllä minä tiedän, mistä siinä on kysymys kuitenkin. Emme ole tutkineet, mutta Luxemburgin osalta tästä on jo keskusteltu ja Luxemburgin Freeport-järjestelmän edustaja on minulle korostanut, että hän ei näe siellä mitään rikkomuksia, mutta tätä ei ole tarkistettu. Seuraavaksi Angel Jambatski ECRstä. Puheenjohtaja. Arvoisa komission puheenjohtaja Juncker, me olemme nyt keskustelleet Luxemburgin verotuksesta Panaman paljastuksesta, Irlannin tapauksista ja Tämä on todella nyt äh, valitettavaa, mutta katsotaanpa kuitenkin tulevaisuuteen. Me odotamme Eurooppa-Kiina huippukokousta. Tässä mielessä Minkälaisia toimenpiteitä te harkitsette, kun neuvottelette kiinalaisten vastapuolenne kanssa, jotta vältettäisiin tällaisia Kiina-paljastuksia? Ja mitä aiotte tehdä? Niin 2014 Brisbaneissa Australiassa komissio ehdotti G20-jäsenille, että siirryttäisiin automaattiseen tiedonvaihtoon. Kaikki eurooppalaiset eivät olleet samaa mieltä ja suurin osa muista oli eri mieltä, mutta olemme aina kuitenkin palanneet tähän aiheeseen kansainvälisessä yhteyksessä, koska tämä on todellinen ongelma. Kiitoksia. Täällä on vielä kolme puheenvuoropitoja. Thomas Mann, Regnil ja Schleim. Thomas, ole hyvä. Jean-Claude. Kiitoksia, Jean-Claude on hämmästyttävää, mutta myöskin ilahduttavaa, että kaikki kritiikki, jota on tullut esille oikeistosta ja vasemmistosta, niin tässä on todettu, että komissio on toiminut asiassa. En tiedä näistä kaikista aloitteista, joihin on ryhdytty, mutta ne ovat tärkeitä. Eli verokilpailu täytyy olla, mutta se pitää olla säänneltyä ja oikeudenmukaista. Mutta tässä häiritsee nyt se, miten jäsenvaltiot eli neuvosto toimii. No komission puheenjohtaja voi sanoa, että täytyy muuttaa tätä hirvittävää yksimielisyyssääntöä. Poliittista painetta nyt on ollut on sanottu, että meidän täytyy nyt varmistaa, että päätöksiä voidaan tehdä eri tavalla. Eli oletteko tässä meidän kannoillamme? Tämä liittyy perussopimukseen tämä kysymys. No minä juuri sanoin, että jos perussopimusta muutetaan, niin silloin tähän veroasioissa yksimielisyyteen pitää puuttua ja se pitää korjata määräenemmistöllä tai supermääräenemmistöllä, muuten näissä asioissa ei päästä eteenpäin. Alt. Kiitoksia. Sitten Evelyn Regner. Dankeschön. Noch einmal Freeports. Ich Vielä näistä vapaasatamista. Äh, eli vapaa tämän vapaa tulleista ja muista. Minusta tuntuu ihan käsittämätöntä, että Euroopassa, Euroopan unionissa on mahdollista, että arvo, tavaroita, kultaa ynnä muuta voidaan tällä tavalla ei kenenkään maan kautta kuljettaa. Jos komissio nyt toteaa, että näin on, niin toivon, että komissio tekee oikeudellisia ehdotuksia, eurooppalaisia ehdotuksia ratkaisuksi. Niin, kysymys on todellisuudesta. Meidän täytyy katsoa asiaa ja sitten kun me näemme, että asia on näin, sitten teemme jotain. Okei, okay, das war eine klare Zusage. No niin, se oli selkeä lausunto. Eli ensin analysoidaan ja sitten ehkä toimitaan. Eli eh, komissiolla on aloiteoikeus näissä asioissa eikä parlamentilla. Sitten Elislain vielä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puheenjohtaja Juncker, unioni pohjautuu säälimättä säälimättömälle, joka pohjautuu säälimättömälle verokilpailu ei ole kestävä, ainakaan jos katsotaan, että on näitä 0,005 verotasoja tietyissä maissa. Komissio on edennyt asioissa, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on maailmanlaajuinen haaste, jota ei voida ratkaista kansallisella tasolla eikä myöskään edes Euroopan tasolla. Kehitysmaat maksavat kaikkein korkeimman hinnan näistä veronkiertokäytänteistä. Eli meidän pitää nyt katsoa näitä maakohtaisia raportteja, niiden pitäisi olla julkisia ja niiden pitää koskea muitakin maita kuin EUn jäsenvaltiota. Täytyy katsoa, mitä kolmansissa maissa tapahtuu. Ja siksi komission ehdotus on tässä suhteessa liian heikko. Meidän pitäisi saada nämä kaikki maat mukaan automaattisen tietojen ja kysyisin, mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan välttää kauppasopimuksia, jotka helpottavat veronkiertoa kehitysmaissa – ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta toimittaisiin niin, että nämä maat olisivat täysimittaisesti mukana globaalisti, kun mietitään nyt kansallisia, kansallisten verojärjestelmien uudistamista? Meidän pitäisi olla jonkinlainen YK-tasolla toimiva järjestelmä, joka toimii hallitusten välillä. Eli mitä mieltä Juncker on tästä ehdotuksesta? Ja komissio. Kiitoksia. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. J'hésite à vous suivre en nyt ihan ymmärtänyt sitä, mitä sanoitte siitä, että nämä vapakauppasopimukset edistävät veronkiertoon. Se liittyy niiden sisältöön ja se liittyy siihen, miten niitä pannaan täytäntöön. Ja sitten kehitysmaat, siellähän kärsitään näistä ilmiöistä tosiaan ja ei nyt ollut mitenkään helppoa, mutta 85 maata on yritetty saada nyt mukaan tähän automaattiseen tietojenvaihtoon. Jotkut niistä ovat kehitysmaita. Minä täytyy katsoa vielä tätä luetteloa tarkemmin, mutta G20-ryhmässä on puhuttu tästä. Siellähän myöskin kehitysmaat ovat edustettuina. Ja jotkut myöskin G7-ryhmässä on keskusteltu näistä asioista ja me olemme painostaneet näissä asioissa, mutta nämä maat ovat hyvin sitkeitä haben. Äh, no niin, pari minuuttia vielä. Ruohonen Lerner saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin kysyä, miten olette pitäneet komission sisäisessä työssä esillä politiikkaa johdonmukaisuutta veronkierron ja verojen välttelyn saralla. Esimerkiksi Kehityspolitiikassa Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki käyttävät jatkuvasti veroparatiiseihin rekisteröityjä sijoitusrahastoja, eikä ongelmalle ole saatu tehtyä yhtään mitään. Myös keskustelu EUn kauppasopimusten verovaikutuksista tuntuu olevan vasta aluillaan. Miten konkreettisesti olette pitäneet esillä komission sisäistä politiikkajohdonmukaisuutta veronkierron ja verojen välttelyn torjunnassa ja miten aiotte toimia tällä alalla tulevaisuudessa? Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia, kollega. Komission puheenjohtaja, olkaa hyvä. Siis nicht, deshalb habe ich nachgefragt. Ja. Die Frage Tämä kysymys oli samantyyppinen kuin Pelvansin esittämä kysymys. Eli Euroopan investointipankki ja nämä asiat, näitähän käsitellään juuri ja seuraamme intensiivisesti näiden asioiden kehittymistä. Siis tämä oli kysymyksenne. Tämä oli vastauksenne, mutta en tiedä, oliko tämä kysymyksenne. Vähän sinne päin. Okay. Good. ich darf äh, unser hier... Selvä. Eli päätämme kuulemiseen. Komission puheenjohtaja, suurkiitos teille. Tämä oli avointa ja reilua keskustelua. 19 kollegaa esitti kysymyksiä. Me toivotamme teille sitten tukea, tai toivotamme teille onnea ja me tuemme teitä tässä toiminnassamme. Nyt pidämme 15 minuutin tauon.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 1, 2, 3.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 Good afternoon. We continue now our... No niin, sitten jatkamme kuulemista. No niin, sitten vaihdan taas äidin kielelleen saksaksi. Eli vieraanamme on nyt Portugalin tasavallan veroasioista vastaava valtiosihteeri Fernando Rocha Andrade. Tervetuloa. Kiitoksia että olette tullut paikalle keskustelemaan Portugalin verokysymyksistä ja portugalilaisten saarien tilanteesta. Junkerin kanssa käsiteltiin myöskin Madeiraan liittyviä kysymyksiä juuri äsken. Ja meillä on varmasti tähän liittyviä kysymyksiä vielä. Meillä on tässä nyt kolme varttia aikaa. Meillä on kolme minuutin pätkiä, eli yksi minuutti kysymykseen ja kaksi minuuttia vastaukseen. Koitamme pitää tästä ajasta kiinni, eli tervetuloa, kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja teillä on nyt sitten alustuspuheenvuoro. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä kutsusta tulla tutkintavaliokuntaan puhumaan. Ja ensin korostan aiheen merkitystä ja työn merkitystä, jota valiokuntanne tekee vuosikymmenen ajan veroparatiisit offshore välineet ovat mahdollistaneet sen, että veron maksat ovat voineet peitellä vaurauttaan ja eivät ole joutuneet sitten maksamaan julkisesta palvelusta tätä kautta ja ovat myös kätkeneet jotkut ovat kätkeneet myös rikoksen mm, tuota tällä tavalla. Tämä on heikentänyt jopa verojärjestelmien uskottavuutta ja legitiimiyttä kokonaisuutenaan. Panama-paljastukset kiinnittävät, kiinnittävät jälleen yleisön huomion näihin kysymyksiin. Asiakirjoja on julkaistu eri veronkiertokäytännöistä ja tämän tiedon pohjalta veroviranomaiset Portugalissa niin kuin muissakin maissa ovat tunnistaneet henkilöt, jotka on mainittu Panama-asiakirjoissa. Olemme löytäneet noin 165 Portugalin asukasta, jotka on mainittu näissä asiakirjoissa ja tällä hetkellä me tutkimme asiaa. Mielestäni työ, jota työryhmässä tehdään, on erittäin, erityisen tärkeää. Viittaan OECDn toimintaan. Mutta voimme jo vetää joitakin johtopäätöksiä näistä paljastuksista. panama paljastukset antavat kiinnostavia johtolankoja, joita kannattaa seurata, mutta kaikkein tärkeintä on, että emme ajattele niin, että tällä tavalla jatkossakin tullaan saamaan virallista tietoa. Tiedot, joita olemme monessa tapauksessa saaneet, on ollut riittämätöntä. Faktat on ju, tehty julkiseksi, mutta monin, monta kertaa nämä ovat tällaisia vanhoja tosiasioita, faktoja ja usein suhteet yksilöiden ja maiden välillä eivät enää ole merkityksellisiä verotuksellisen kannalta. Tärkeää on automaattinen tiedonvaihto. Se on paras keino reagoida tämän tyyppisiin tilanteisiin. Sillä on loistava pelotevaikutus ja e-, ennaltaehkäisevä vaikutus. Tämän takia kansallisen lainsäädännön kautta Portugali on halunnut olla mukana kahdenkeskisissä ja monenkeskisissä aloitteissa erityisesti EUn yhteydessä. Tämä on johtanut siihen, että voitu syventää tiedonvaihtoa. Kutsussa, joka me lähetettiin, mainitaan myös siirrot maihin, jossa on etuoikeutta oikeutettu verokohtelu Portugalissa. On tehty siirtoja tällaisiin kohteisiin ja tilastotietoja löytyy vuosilta 2012-2014. Silloin me totesimme, että suuri osa tiedosta ei saanut todellista käsittelyä eikä päätyneet tilastoihin. Ja nyt tutkimme syitä tälle ongelmalle, mutta esittäisin yhden kommentin. Jos siirretään tuloja offshore-alueisiin eh, jostakin maasta, jos ensimmäinen siirto tehdäänkin välittäjämaahan, jolla ei ole mitään yhteyttä ensimmäiseen maahan, josta transaktio on peräisin, silloin voi olla hyvin vaikeaa selvitä tilannetta ja estää siirto tällaiseen veroparatiisiin. Tarvitaan eurooppalainen mekanismi, jonka kautta voidaan varmistaa tiedon jako niin, että niin että vaaditaan rahoituslaitokselta tietoa, niin kuin Portugalissa on tilanne, että kaikki saavat siirrosta transaktiosta tietoa, jos asukkaat vievät varoja tällä tavalla ää, välikäsien kautta offshore-kohteisiin. Mielestäni eurooppalaiset aloitteet ovat tässä mielessä hyödyllisiä. Kiitoksia valtiosihteeri ja kiitoksia tosiaan, että tulitte Brysseliin asti. Meillä on vielä tiedon keruumatka edessä Portugaliin, eli voimme sitten hyödyntää tätä valmisteluissamme. No niin, sitten yhteisesittelijät saavat ensin puheenvuorot. Jeppe, ole hyvä. Thank you so much, uh, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että tulitte tänne valiokuntaan valaisemaan Portugalin tilannetta. Olen hyvin uteliassa kuulemaan enemmän tästä, mitä te puhuitte näistä siirroista, valvomattomista siirroista offshore-yrityksiin 2011-2014 miljardia euroja. Voisitteko te selittää meille hieman, miten tämä saattoi olla mahdollista, että valvomatta tällainen määrä rahaa virtasi veroparatiiseihin? Ja tiedättekö te näiden äh, siirtojen äh, edunsaajat, ketkä veronmaksajat nämä siirrot tekivät, mitä välittäjiä käytettiin? Portugal on mainittu usein tällaisena välittäjänä. Mikä tilanne on tällä hetkellä Portugalissa? Syyttäjä, joka katsoo nyt näitä rahanpesudirektiivin tiiviä, tekee, saako hän kaiken sen informaation, mitä hän tarvitsee veroviranomaisilta voidakseen harjoittaa tutkimusta. Sitten vielä lopuksi, te olette Troikan valvonnassa. Mikä rooli Troikalla oli kun seurattiin tätä valtavaa massiivista valvomatonta äh, rahansiirtovirtaa veroparatiiseihin? Em primeiro lugar, quanto à questão das transferências não controladas. Mitä tulee näihin valvomattomiin rahansiirtoihin, sikäli mikäli, äh, kun me tiedämme, niin kyllä me olemme saaneet tiedottaa veroviranomaisille, mutta näiden tietojen prosessointi viranomaisten taholla noin 10 miljardia, sitä he, he, he eivät, sitä, ei, sitä ei kunnolla prosessoitu tätä tietoa. Se ei mennyt tietokantoihin, se ei myöskään mennyt tilastoihin eikä myöskään eh, mihinkään eh, tällaiseen valvontapuitteistoon. Nämä ongelmat identifioitiin ja tällä välin eh, veroviranomaisilla on pääsy kaikkiin tietoihin. Eli siis rahoituslaitokset ihan oikein toimittivat nämä tiedot, mutta viranomaiset eivät niitä oikein käsitelleet. Julkinen syyttäjä Portugalissa on käynnistänyt rikostutkimukset äh, tästä tämän tiedon prosessoinnista. Ja hän tulee saamaan myös kaikki tiedot jatkossa. Ja myös äh, ennen sitä, kun tämä äh, rikostutkimus käynnistettiin. Troikka ei käynnistänyt mitään tutkimusta. Check. Kiitos, Peter Jacek. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valtiosihteeri, että olette paikalla. Miten arvioitte EUn lainsäädännön täytäntöönpano omassa maassanne? Komission puheenjohtaja Junckerhan oli täällä juuri tänään. Eli millaista yhteistyötä teillä on komission kanssa täytäntöönpanon saralla? Eli kuinka paljon teillä on yhteyksiä komissioon? Ja sitten lainsäädännön täytäntöönpano Portugalissa. No, palaan nyt siihen, mitä Jeppe totesi. Eli miten valvotaan näitä välittäjiä, ei pelkästään pankkeja, vaan myöskin juristeja ja veroneuvonantajia. Kiitos. Ja, vielen Dank, schön, Herr... Kiitoksia. Valtiosihteeri, olkaa hyvä. Muito obrigado. Eu creio que o... Kiitoksia. Euroopan toimielinten rooli on ollut erittäin tärkeä, kun on laadittu näitä mekanismeja, jotka liittyvät tietojen vaihtoon. Kuten alustuksessakin totesin, niin haluaisin nyt korostaa, että hyvin suuria muutoksia on nyt tapahtumassa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä puitteissa. Me saamme tietoa nyt muiltakin oikeudenkäyttöalueilta ja meidän pitäisi saada ne käyttöömme automaattisesti. Ei ole niinkään tärkeää tietää, mitä kukin valtio noudattaa verotasona, mikäli valtiot toimittavat tietoja verotuksesta sen osalta, kuinka paljon vaurautta on luotu sen alueella. EU on seurannut tai noudattanut OECDn suosituksia. Se on mielestäni kiitettävää ja tätä tulisi jatkaa. Euroopan tason täytäntöönpanomekanismia ei oikeastaan ole olemassa – vaan meillä on tietojen vaihtoa ja sitten lainsäädännön täytäntöönpano on edelleenkin lähinnä kansallisella vastuulla. Nyt meidän pitäisi kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan tätä valitsemansa linjaa, eli luodaan mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että kansalliset viranomaiset pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Kiitoksia. Te piditte juuri kiinni tästä puheesta. Se on hienoa. Sitten kansanpuolesta Nuno Melo ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Antes mesmo de contar para o tempo a minha intervenção, eu gostava de fazer uma... Puheenjohtaja, ennen kuin alatte laskea puheaikaani, niin ennen kuin kysymykseni alkaa, pyydän tätä keskeyttämään kellon. Halusin vain ottaa yhden asian tässä esille. Tämä on poliittista keskustelua, mutta sen pitää perustua tosiasioille eikä mihinkään kuvitteluun. Kysymys, jonka herra Kufod esittelijä SD-ryhmästä esitti Haluaisin vain kertoa teille siellä edessä, että tässä on nyt väärinkäsitys. Valtiosihteeri viitasi 10 miljardin eh, rahansiirtoon, jota joutuu oltu rekisteröity 2012-2014 välillä. Tässä ei pidä nyt olla minkäänlaisia väärinkäytöksiä. Ei tässä ole väliä, minkä värinen hallitus on. verotarkastuspääjohtaja on todennut, että 18 kansallisesta julkilausumasta 2015-2016 vuosina, niin neljä tämän hetkisen hallituksen aikana. Nämä ministerin pitäisi ottaa huomioon, koska kyseisten raporttien ei pitäisi perustua millekään väärinkäsityksille. 18-20 raportista vuosina 2015-2016 kuuluvat tämän hallituksen aikaan. Nyt esitän vielä sen kysymykseni. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi, tervetulleeksi kokoukseemme. Haluaisin kysyä tällaista salaista sopimusta, joka tehtiin 2010 heinäkuussa Portugalin sosiaalisten puolueen ja pääministerin välillä. Silloin tässä sovittiin, että Panama siirrettäisiin pois portugalilaiselta veroparatiisin listalta. Portugali ryhtyi tarvittaviin toimiin ja Panama suljettiin pois luettelosta, mutta lopulta Panama jäi kuitenkin luetteloon johtuen tst äh, puolueen aloitteesta Portugalissa – estimme tällaisen tapahtumasta. Jos halutaan täytäntöön panna lainsäädäntöä veroparatiisista, on ehdotettu sellaista, että Uruguay ja muutkin poistettaisiin mustalta listalta. Ja se ei osoita, ei liity objektiivisesti verolainsäädäntöön. OECD, tietenkään säädä lakeja Portugalissa. Mitä olette mieltä hallituksen päätöksestä, joka rikkoo lakia? Hallituksen päätökset eivät voi olla lainvastaisia. En ole vieläkään lopettanut puheenjohtaja. Mitä te olette tästä mieltä? Ja valtiosihteeri, olen tässä lopettelemassa kyllä, mutta näistä kymmenestä miljardista eurosta vielä osa näistä siirro, varasiirroista tapahtuu teidän hallituksenne kaudella. Kuinka suuri osa näistä siirroista tapahtui? Kuka oli vastuussa? Kiitoksia. No teillä on nyt sitten enemmän vastausta varten, olkaa hyvä. Äh, Arvoisa parlamentin jäsen, edustaja Melo. En halua nyt korjata näitä ne lukuja, mutta aika paljon juridisia virheitä liittyen ammattisalaisuuteen, pankkisalaisuuteen niin edelleen tässä oli. Joskus näitä asioita ei ole tarvittavan, tarvittavalla huolellisuudella käsitelty. Mitä tulee teidän kysymykseen, kysymyksiin? Olen mediasta saanut tietää, koska en kuullut mihinkään näihin aikaisempiin hallituksiin, jotka mainitsitte, että kahdessa yhteydessä oman maani pääministeri ja toisen hallituksen pääministeri, jon, että olimme allekirjoittaneet, tai kuulin, että oli pyydetty, että Panama poistettaisiin veroparatiisin listalta 2010 oli sellaisia raportteja, että pääministeri Koelio oli vierailut Panamassa. Voin vain vastata tämänhetkisen hallituksen nimissä. Tämä hallitus ei ole sitä mieltä, että veroparatiisi luet tai, tai parempi olisi, olisi tällainen luettelo yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista. Mitä olette mieltä siitä, että meidän pitäisi saada tietoa verotuksesta? Kyse ei ole niinkään verokannoista eri alueissa, vaan kyse on avoimuudesta. Hallituksen päätös, jonka, johon viittasitte, ottaa pois kolme maata yhdeltä pisimmältä veroparatiisin listalta missään eurooppalaisessa maassa. Ja niin kuin sanoin, olemme poistaneet kolme maata tältä listalta, koska ne täyttivät tietyt kriteerit. Nämä kriteerit olivat, että ne vaihtoivat tietoja Portugalin kanssa sellaisten mekanismien kautta, jotka on perustettu kansainvälisillä, kansainvälisillä sopimuksilla ja joita OECD e piti hyväksyttävänä. Nämä kriteerit sulkevat pois sen mahdollisuuden, että Portugali voisi poistaa Panaman veroparatiisin listalta. Tämä on todet... Tämä sanottiin selvästi muun muassa Panaman laiselle suurlähettilälle. Tämä hallitus ei halua minkäänlaisia väärin pe- peittelyitä kansainvälisiin suhteisiin, se on aivan selvä asia. Mitä tulee sitten aikaisempaan hallitukseen? meidän hallituksemme tuli sitten virkaan ja astui virkaan ja korjasi tiettyjä tilanteita, joissa tilastot olivat väärässä, mitä tuli näihin varallisuuden siirtoihin, esimerkiksi tämän julkista tietoa. Se tieto, jota ei ole julkista, niin ei se liity mitenkään ammattisalaisuuteen tai mihinkään tällaiseen. Kyseessä on tieto, jota ei ole julkistettu, koska portugalin lainsäädännön mukaisesti näihin tietoihin liittyy verosalaisuus, sama verosalaisuus, joka kattaa suurimman osan kansalaisista. Really, uh, eh, muito... Lyhyt kysymys vielä. Puheenjohtaja. Laki 63 verolainsäädännössä. Voin sieltä näyttää teille täsmällisesti kaikki kohdat, jotka liittyvät 60D-artiklaan, niin sitten voitte päättää, onko, toimiko Portugali eh, veroparatiisilainsäädännön mukaisesti vai ei. Niin ku, 68 ja 80 ovat nämä artiklat. Niin olisi nyt hyvä jos voisitte toimittaa nämä tiedot vaikka sihteeristölle ja voimme sitten myöhemmin hoitaa ne. Meillä on täällä vielä muitakin kysymyksiä esittäjiä. No niin, hyvä, kiitoksia. Eli tarkistamme nämä tiedot ja sitten seuraavaksi Anna Gomes. Tervetuloa tänne, herra valtiosihteeri. Mutta mietin tässä, oliko mitään oikeutusta viivästyttää tätä tutkimusta, jonka te pyysitte näistä siirroista 2011-2014. Mitä tapahtui sitten vuonna 2015 ja 2016 jälkeenpäin? Silloinhan me saimme käsiimme nämä tiedot. Minä haluaisin tietää, olivatko nämä siirrot, tutkittiinko niitä, tutkittiinko esimerkiksi Madeiraa? Ja kuinka paljon näitä siirtoja tehtiin Madeiralle? Kuinka paljon näitä siirtoja tehtiin Madeiralle 2015? Minua kiinnostaisi nämä luvut kovasti. Haluaisin myös kysyä teiltä näistä välittäjistä, jotka ovat näin mukana näissä veren, veronkiertotoiminnoissa. Sisältyykö siihen myös esimerkiksi Luxemburg tai Alankomaat, jotka ovat tällaisia finanssikeskuksia, joihin portugaliset yritykset mielellään lähettävät rahojaan? Mikä on tämän ongelman mittakaava? Ja esimerkiksi sama koskee myös arvonlisäveropetoksia. Kiitos. Tämä tutkimus, josta puhuitte, sitä tekee nyt eri äh, elimet valtiovarainministeriön alaisuudessa, emmekä me ole vielä saaneet lopullista raporttia. Kyseessä on äh, itsenäinen äh, tutkintaelin, joten odottelemme tässä nyt näitä tuloksia. Ja mitä me sillä välin sitten teimme, niin Vaikutti siltä, että kyseessä oli alun perin tällainen IT-asia, eikä meillä ole mitään osoitusta siitä, että kyseessä olisi mikään muu ja että tämä olisi voitais, eihän tätä olisi voitu ratkaista ennen kuin se edes huomattiin. Tämähän vasta 2016 äh, todettiin tämä ongelma. Joten äh, ei tämä nyt ole niin iso juttu. Mutta no, Madeira. Madeira on osa Portugalia. Nämä näissä tilanto, tilastoissa ovat eh, kaikki siirrot eh, mukana. Myös Madeira oli siellä sitten mikä vero järjestelmä tahansa, koska ne säännöt, jotka koskevat Portugalia, ne koskevat myös Madeiraa. EU:ssa ei ole mitään maita, jotka olisivat Portugalin mustalla listalla veroparatiiseista. Ihan lyhyesti vielä niin olen kuullut informaatiota siitä, että verotarkastusviraston pääjohtaja olisi saanut päätökseen tämän tutkimuksen. Ehkäpä te ette vain ole saaneet tätä raporttia vielä. Herra valtiosihteeri, te mainitsitte tämän 97 prosenttia näistä siirroista liittyi BES-pankkiryhmään, joka on sen jälkeen kaatunut. Onko teillä tästä enemmän informaatiota? E no, syystä, jotka jo selitin edustaja Nuno Melolle Portugalin lainsäädännön perusteella, en kykene kertomaan teille rahoituslaitosten identiteettiä, siis niiden, jotka tekivät näitä siirtoja julkinen tieto liittyy vain summiin ja, ja tähän, siihen maahan, mihinkä nämä rahat on siirretty. Joten en voi en vahvista enkä kieltää informaatiota. Kaksi suurta poliittista ryhmää ylitti jo puheaikansa. No niin, sitten seuraavaksi ECR, Pirkko Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kun Portugali on viime vuosina ollut EUn ja IMFn lainaohjelmassa, olisi kiinnostavaa kuulla näkemyksiänne siitä, minkälaisia keskusteluja olette käyneet EUn ja IMFn edustajien kanssa esimerkiksi Madeiran finanssisektorista tai yleisemmin verojen välttelyn ja veronkierron kansallisesta torjunnasta Portugalissa. Ovatko nämä olleet velkojien edustajille prioriteetteja ja miten tarkemmin ottaen näitä teemoja käsitellään. Kiitos. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, bitte. Kiitos, te valtiosihteeri. Creio que são duas questões eh, separadas relativamente ao regime da tässä taisi olla kaksi eri kysymystä. Me tulee Maderaan verojärjestelyt maderalaisen vapaa-alueella on laadittu EU sääntöjen mukaisesti. Sen pitäisi siis myötä vaikuttaa syrjäisimpien alueiden kehitykseen. Nämä järjestelyt, jotka meistä ovat perusteltuja, tärkeä osa Madeiran kehitystä. Ja näin on ollut jo monen vuosien ajan. Tähän ei ole mitään rahoitusmarkkina, rahoitus palveluosuutta näihin järjestöihin ei ole siis liittynyt. Sitten tuli toinen kysymys veronkierron vastaisesta toiminnasta. Luonnollisesti tämä on prioriteettikysymys ja on ollut jo useamman hallituksen ajan. Ja on toimittu eri rintamilla. Ensinnäkin arvonlisävero, ja liiallinen ALV-veron laskutus. Sitten on peitelty kansainvälisiä tuloja ja omaisuutta Portugalin lainsäädännön mukaisesti. Me olemme yrittäneet luoda mekanismeja, jotka perustuvat esimerkiksi tähän BEPS-prosessiin ja on yritetty saada aika avoimuutta tätä kautta hiljattain. On poistettu esimerkiksi haltijaosakkeet, on rajoitettu käteissiirtoja tiettyyn määrään asti ja yritämme yhdistää verolainsäädännön muihin tavoitteisiin rahoitussektorilla, esimerkiksi rahanpesuvastainen toiminta on tällainen. Miguel. Kiitos sitten Guesta Miguel Viegas. Okay. Boa tarde, secretário Bem-vindos. Hyvää iltapäivää, valtiosihteeri. Meillä on teille joukko kysymyksiä. Ensinnäkin nämä tutkimukset, jotka liittyvät Panaman papereihin – Tämähän liittyy myöskin Swiss Leaks-skandaaliin. On 611 veromaksajaa, jotka liittyvät siihen. En nyt kysy mistään yksittäisistä henkilöistä, mutta halusin kysyä, mikä on tämä tilannekatsaus, kuinka paljon on saatu perittyä takaisin näitä veroja, kuinka paljon valtio on menettänyt tuloja tätä kautta. Tästä haluaisimme lisää yksityiskohtia. Sitten puhuitte tästä pankkisalaisuudesta ja mikä teidän kantanne on tässä asiassa? Ja kuinka pitkälti se on este veronkierron torjunnalle ja rahanpesulle, rahanpesun torjunnalle? Ja millaisia resursseja teillä on käytössänne nyt, kun on uusia haasteita, uutta lainsäädäntöä, valtavia määriä tietoja pitää käsitellä? Tähän liittyy monia instituutioita, eli onko teillä resursseja jotta pystytte vastaamaan näihin haasteisiin. Ja sitten kysymys, joka liittyy näihin maakohtaisiin raportteihin. Tästähän keskustellaan juuri Euroopan parlamentissa ja Portugalissa tämä on otettu jo mukaan yritysverojärjestelmään. Eli tiedot täytyy eritellä maakohtaisesti, mutta voisi kuitenkin sanoa, että Portugali valitsi tämän kaikkein korkeimman kynnyksen, eli 750 miljoonan liikevaihdon. Me olemme keskustelleet juuri tästä kynnysarvosta, eli onko teillä tietoja siitä, kuinka paljon yrityksiä Portugalissa kuuluu nyt tämän piiriin? Ja kuinka suuri osa taloudesta on katettu tällä mekanismilla, joka on hyvin tärkeä? No niin, olkaa hyvä. No, relativamente Kiitoksia. Niin, Swissleaks ja Panaman paperit. Swissleaksista voin kertoa, että valtaosa tiedoista, jotka tulivat esille, olivat aika vanhoja. Eli nyt meidän on aika vaikea periä niitä summia takaisin. Ja jos siellä oli tietoja rikollisesta toiminnasta, niin ne toimitettiin sitten eteenpäin asiasta vastaaville viranomaisille mutta tiettyä välillistä takaisinperintää on tapahtunut. Tietyissä, tietyt asiat alkoivat 2004 2006, mutta ne ovat sitten johtaneet tutkimuksiin, kuten Panama-paperien tutkimuksiin alkoivat vasta vuosi sitten. Eli nämä työt ovat edelleen kesken. Tällä hetkellä yritämme sitten katsoa, mikä on tämä kokonaistilanne. Ja tietysti meillä on rajoituksia sen suhteen, kuinka paljon tuloksia voidaan saada tämän tyyppisistä vuodoista. Käsittääkseni on nyt tärkeämpää saada tietoja automaattisen tietojenvaihdon kautta ja muodollisten kanavien kautta. Ja tästä syystä olemme pyrkineet parantamaan IT-resursseja ja inhimillisiä resursseja ja pienessä ja keskikokoisessa maassakin on hankala käsitellä näitä tietomääriä, joita meillä nyt tulee. Sitten tämä kynnysarvo maakohtaisessa raportoinnissa. Kun määritellään tällainen kynnysarvo, niin silloinhan ollaan lähinnä kiinnostuneita muiden maiden tiedoista. Ei minkään maan kannata asettaa alhaista kynnystä. Portugali tukisi tätä alempaa kynnystä, mutta muiden maiden tavoin. Tällä hetkellä kynnys on korkealla, joten kukaan ei halua luoda lisätaakkoja ja lisätyötä omalle maalleen verrattuna muihin maihin, joissa kynnysarvot ovat ehkä erilaisia. Eli tässä on kyse kaikkien maiden välisestä yhteistyöstä. Sven Giegold on... No niin, täällä on vielä Giegold ja Fernandes. Sven, ole hyvä. Kiitos. Kaikki on hieman kaoottista tänään minulle. Vaihdan englantiin, se on helpompaa. Kolme konkreettista kysymystä. Ensin näiden paljastusten jälkeen. Onko teidän mielessä tänne tässä rikottu rahan pesuvastaisen direktiivin velvoitteita Portugalissa, kun tässä ei julkaistu tilastoja rajat ylittävistä siirroista? Toinen kysymys. Oletteko te päättäneet valvoa erityisesti niitä pankkeja, joita ei tarkistettu aikaisemmin, jotka ovat sekaantuneet Panama Papers-asiaan. Ja oletteko te avo- äh, avanneet äh, syytösmenettelyt näitä pankkeja vastaan, rikostutkimuksen siis? Ja kuka varmistaa, äh, raha, että rahanpesu vastaiset toimenpiteet todellakin täytäntöön pannaan Portugalissa? Nämä asiathan on varmistettava, jotta voi olla varma siitä, että rahanpesun vastaiset velvoitteet todellakin täytäntöön pannaan. Kiitos ja herra valtiosihteeri. Kiitos. No, aloitan selvittämällä yhden asian, tai selventämällä yhden asian. Nämä velvoitteet, jotka mainitsin siirroista offshore-yrityksiin, ovat velvoitteita, jotka koskevat ainoastaan verotusta. Ja tämä on erillään näistä valvontajärjestelmistä, jotka liittyvät sitten taas rahanpesun vastaiseen direktiiviin. Mitä tulee Portugalin oikeudelliseen rooliin, niin siirtojen ja operaatioiden raportointi rahoitusinstituutioista, jota on siis tehtävä rahanpesudirektiivin mukaisesti on toimitettava keskuspankille eikä veroviranomaisille. Eli siis tässä on kysymys kahdesta erillisestä järjestelmästä. Siksi tässä ei ole mitään linkkejä rahanpesuun tässä kyseenomaisessa tapauksessa. FTF vieraili Portugalissa pari viikkoa sitten joten me saamme nyt riippumattoman arvion tilanteesta muutaman kuukauden sisään. Mutta se kuva, mikä minulla on, on, että Portugalin valvonta perustuu sille, että Portugalin keskuspankille raportoidaan ja että valvontaa harjoittaa poliisi ja julkinen syyttäjä myös siis oikeusjärjestelmän puitteissa. Ja tämä on ihan toimiva järjestelmä. Mitä tulee näihin faktoihin, jotka te mainitsitte verohallinnosta, Toki aina kun on pienikin vihje rikoksesta, niin se raportoidaan välittömästi. Viranomaiset raportoivat suoraan oikeusviranomaisille. En minä usko, että siinä valtiosihteerin pitäisi puuttua. Se informaatio, mitä minulla on, on, että tänä päivänä kiinnitetään huomattavasti enemmän huomiota tällaisiin henkilöihin ja järjestöihin, jotka harjoittavat tällaisia asioita. Viimeinen puhuja Jose Manuel Fernandes. Which one? Uh, uh, en saanut vastausta. Hei kollegat, meillähän on säännöt, että saa esittää lisäkysymyksen. Minun täytyy nyt sanoa, että olen hieman hämmästynyt, koska verorikoksethan periaatteessa pitäisi käsitellä rahanpesudirektiivin pohjalta, joten se, että te eriytätte nämä kaksi asiaa, tuntuu hieman omituiselta. Voitteko selvittää, miksi nämä kaksi osapuolta eivät tee yhteispyötä? Ja myös kun löydätte todisteita rahanpesusta, niin senhän pitäisi mennä pankkivalvontaviranomaiselle. Joten tehokas yhteistyö on avain. Ja teidän vastauksenne osoittaa, että Portugal todellakin tarvitsee enemmän yhteistyötä näiden eri elinten kesken. Olkaa hyvä, herra valtiosihteeri. No, selvitän, jos en on tarpeeksi selkeä heti ensimmäisessä vastauksessani. Koko tämä järjestelmä valvoo rahanpesu direktiivin, eurooppalaisen direktiivin perusteella ja pohjalta. Ja sen toteuttaa, toteutetaan pankkien ilmoituksella valvontaviranomaiselle, joka Portugalissa on keskuspankki. Nämä ilmoitukset ovat oikeusviranomaisten käytettävissä. Tämä kommunikointi- ja ilmoitusjärjestelmä täyttää täysin rahanpesidirektiivin vaatimukset, kun on kysymys esimerkiksi epäilyttävistä rahansiirroista. Kun sitten taas on kysymys näistä ää, siirroista ää, veroparatiiseihin, siinähän on kysymys ää, veroista, joka on tietenkin äh, tavallaan osa rahanpesua, mutta jos veroviranomaiset huomaavat minkään näköistä rikollista tai epäilyttävää toimintaa, erityisesti rahanpesua, niin silloin äh, sitä seurataan ja sitä valvotaan. Jos on pienintäkään rahanpesurikosepäilyä myös näissä offshore-siirroissa, jonka veronviranomaiset löytävät, niin silloin tämä tieto välitetään ehdottomasti vastuussa olevalle oikeusviranomaiselle niin, että tätä lainsäädäntöä voidaan noudattaa. Yes. Sitten Manuel Fernandes, viimeinen kysymys. E um Kiitoksia. Tähän liittyy kaksi osaa. Ensimmäinen kysymys on tällainen kyllä, ei vastauksen vaativa. Näin toimitte jo Nuno Malon kohdalla. Portugalissa hallitukset ovat poistaneet kaksi maata tältä listalta. Pyysikö siis hallitus tätä veroviranomaisilta? Ouvida em todo o processo e foi ouvida em todo. Niin, Tietenkin veroviranomaiset, veroviranomaiset kuuntelevat seuraavat huolella, kun näitä sääntöjä laaditaan. Historiallisesti siis on koko joukko lausuntoja, joita viranomaiset ovat antaneet, veroviranomaiset, ja ovat olleet täysin mukana tässä prosessissa. Siis vetää sen johtopäätöksen, herra valtiosihteeri, että veroviranomaiset antoivat myönteisen lausunnon tälle asialle. Assim, se eu mandei o projeto de portaria... Tarkoittaako tämä sitä, että luonnosasetus, asetusluonnos lähetettiin verotutkimuskeskukseen ja sitten tämä verotutkimuskeskus olisi antanut, näyttänyt vihreän valon, mutta näin ei kuitenkaan laki säädä. Se vetää toisenlaisen johtopäätöksen, että viranomaiset eivät antaa myönteistä lausuntoa asialle, jotka olen antanut teille, ovat niin kuin ovat ja voitte vetää sieltä puolelta, mitä päätöksiä haluatte. Siis, ilmeisesti siis mitään myönteistä lausuntoa ei tullut veroviranomaisilta. Keine weiteren Fragen. No niin, muita kysymyksiä ei ole. Eli kiitän valtiosihteeriä. Kolmen ja puolen viikon kuluttua menemme tiedonkeruumatkalle Portugaliin. Kiitoksia, että olitte tänään jo paikalla. Ja nyt sitten päätän kokouksen ja toivotan teille kaikkea parasta. Me siis tulemme Portugaliin ja voimme sitten siellä vielä keskustella näistä avoimeksi jääneistä kysymyksistä. Eli nyt pidämme sitten neljän minuutin tauon ja sen jälkeen alkaa koordinaattorin kokous. Se pidetään suljetuin ovin ja pyytäisin, että ne, joilla ei ole oikeutta olla täältä, täällä pyytäisin heitä poistumaan kokoussalista. Kiitos.